morning, everyone. I hope uh, everyone can hear me from all over Europe, wherever you are. Hyvää huomenta kaikille. Toivottavasti kuulette minut kaikkialla Euroopassa. Meillä on kaksi kokousta tänään tästä hetkestä varttia yli 11 ja sitten iltapäivällä, kun keskustelemme rokotteista varttia kahdesta, varttia kolmeen. Ja sitten välissä meillä on äänestys, istunto, äänestys. Avataan sen jälkeen, kun aamun keskustelu on käyty, eli varttia yli 11. Meillä on liikennekomission ja sen välian vieraanamme kello 10. Nyt ensimmäisen tunnin aikana käsittelemme muutamia vastalauseita, joista on keskusteltava. Ensin ilmoitukset eilisistä äänekokoista äänestyksistä äänestystulokset kahdesta failista on lähetetty noin kuudelta eilisiltana. Ja tänään on lopullinen äänestys näistä kahdesta aiheesta. Aiheena siis yritysten kestävämpi hallinnointi ja puhtaampi meriliikenne. Tarkistuksista on äänestetty ja loppuäänestys tänään. Pidemmittä puheitta siirrytään ensimmäiseen keskusteluun, joka on esityslistalla. Vastalause. Kaksi vastalausetta, jotka on yhdistetty yhdeksi neljä esittelijää ensin, esittelijät ja sitten voitte pyytää puheenvuoroa – osallistua keskusteluun ja lopulta komissio saa puheenvuoron. Meillä on vain tunti aikaa ja meidän pitää käsitellä kahta vastalause pakettia. Siksi aikaa on hyvin rajallisesti, joten pyytäisin puhumaan ihan lyhyesti ja ytimekkäästi, jotta mahdollisimman monet voivat saada puheenvuoron. Ensimmäisessä on kyse lyijyhaulien käytöstä kosteikkoalueilla – siihen ehkä kiinnitetään vähän enemmän huomiota, eli vähän enemmän aikaa siihen kohtaan, mutta puhutaan kuitenkin lyhyesti, emmekä voi jättää komission jäsentä odottelemaan, kun hän tulee osallistumaan kello kymmeneltä. Pyydän puhumaan lyhyesti ja ytimekkäästi. Ja lopuksi, jos yhteys on huono, teiltä ei ole kuvaa tai että jossain ulkona, niin tulkit eivät voi tulkata. Ja silloin teidän on puhuttava englantia, koska teitä ei voi tulkata. Eli ainoastaan jos on selkeä kuva ja riittävän hyvä yhteys. Näin tämä asia on hoidettava. Toivottavasti kaikki tämän ymmärtävät myös tulkkien tarpeet. Tulkkien tehtävä on riittävän hankala jo muutenkin. Nyt annan puheenvuorot vastalauseista, jotka koskevat lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueella ja niiden läheisyydessä – Ensimmäisenä puhujana minulla olisi listalla Alexander Benhuber. Alexander, ole hyvä. Mr. Bernhuber, can you please press the speak button? Sorry, okay. Um, sorry, I think now it's working. Uh, yes. Uh, sehr geehrte nyt taitaa toimia, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komission edustaja, arvoisat naiset ja herrat. Me keskustelemme tänään lyijyhaulien käytöstä kostekkoalueella ja niiden läheisyydessä. Linjaryhmän kanssa yhdessä olemme esittäneet vastalausetta. Kyse on siitä, että Euroopan komissio on ehdottanut lyijyhaulien käytön kieltämistä kosteikkoalueilla – Sille on hyvät syyt ja pyritään huolehtimaan siitä, että mutvat vesilinnut saavat näin erityistä suojaa. Varmasti voimme olla samaa mieltä siitä, että kaikki tuemme sitä ajatusta, että lyijyhaulien kieltäminen kosteikkoalueella on tärkeä tavoite. Koska lyijy saattaa muuten siirtyä veden kautta näihin eläimiin ja aiheuttaa haittaa. Ja nyt on puhuttu sadan metrin rajasta, kun käyttö kielletään kosteikkoalueilla. Tämä ei ole mitenkään selkeä, kun ei tiedetä, miten määritellään kosteikkoalue. Komission luonnoksessa siis koko alue riippumatta siitä, mikä koko on Ongelmat, jotka voidaan arvioida, liittyvät sadan metrin kehän tämän vesialueen ympärille, mutta tämä on hankalaa siksi, että vesi saattaa välillä olla siellä, välillä ei, joten tämä on hankalasti sovellettavissa käytännössä. Monia muitakin ongelmia on komission luonnoksessa, joita ei varmaankaan ajateltu ottaa tässä esiin. Me tarvitaan siis selkeät säännöt. Ja myös ampuma harjoituksien yhteydessä saattaa olla usein tällaisia kosteikkoalueita. Ja näin saattaa siis syntyä sellaisia tilanteita, että ampumista ei voida enää harrastaa. Komission luonnoksessa – on siis monia kysymyksiä ja ongelmia edelleen. Ja siksi meidän toiveenamme on esittää tätä vasta lausetta. Vaikka tässä on hyviä ajatuksia mukana, on sellaisia kohtia, joita pitää myös parantaa. Kiitos oikein paljon. Toivon siis tukea, jotta saadaan tukea tälle vastalauselle. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Um, Kiitos oikein paljon. Alexander Benhuber myös puheenjohtajan noudattamisesta. Seuraava vastalauseen esittäjä tässä yhteydessä on Andrei Knotek, Renew. Thank you, Mr. Chairman, and uh, good afternoon everybody. Kiitos puheenjohtaja. Tervehdys kaikille. Tämä ei ole mitään tyyp- mikään tyypillinen standardivastalause. Kyse ei ole siitä, onko hyvä vai huono käyttää lyijyhauleja – Kukaan ei ole kiistänyt näiden toimien ympäristömerkitystä. Kyse on täytäntöön panosta ja näistä toimenpiteistä. Ovatko ne käytännönläheisiä? Ne ovat varsin kaukana todellisesta elämästä. Komissio on kuitenkin luottavaisin mielin ehdottanut näitä toimia ja on siterannut useita lainsäädäntökohtia. Mutta jos ihmiset eivät ole mukana tässä hankkeessa, niin eihän se mihinkään etene. Kyse on pitkälti täytäntöönpanosta. Kukaan ei kiistä sitä, etteikö toimilla olisi ympäristön kannalta merkitystä. Pitäisi tukea tätä vastalausetta ja pyytää komissiota harkitsemaan uudelleen täytäntöönpanoa ja toimeenpanoa yhdessä maanviljelijöiden, metsästäjien ja muiden kansalaisten kanssa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja sitten kolmantena ECRstä Andrei Slambakov. Grazie, Presidente. Cari colleghi, non... Kiitos puheenjohtaja. En lähde toistamaan kaikkia argumentteja, meillä on mahdollisuus suojella ympäristöä myös muilla keinoin. Toivon, että kaikki äänestämme tämän vastalauseen puolesta. Siinä huomioimme nimenomaan kansalaisten näkökulman. Meillähän on olemassa ympäristövirasto, Kyse ei ole pelkästään kansalaisten perusoikeuksista, vaan myös Euroopan unionin hyvän hallinnon periaatteesta. Haluaisin muistuttaa, että jäsenvaltioilla on jo kansallista lainsäädäntöä tällä alalla, ja komission ehdotus on vaarallinen, koska sen sijaan, että harmonisoitaisiin tai yksinkertaistettaisiin menettelyitä, tämä ehdotus vaarantaa olemassa olevan lainsäädännön. Ja se vaarantaa myös metsien suojelun. Kyse on lainsäädännön noudattamisesta ja kunnioittamisesta eri jäsenvaltioissa – meillä on, on tämä yleissopimus kosteikkoalueiden suojelemisesta, mutta se ei sovellu tähän tilanteeseen. Tässä käyttäydytään ikään kuin tuhma äh, lapsi, joka ei noudata sääntöjä. Jos komissio tuottaa jonkun äh, legitiimin, järkevän ehdotuksen, niin kansalaiset varmasti mielellään sitä tukisivat. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos oikein paljon. Sitten neljäs vastalausinesta I. ryhmästä Marko Josto. Grazie, grazie presidente, saluto anch'io eh, tutti. Kiitos. Minäkin haluan tervehtiä kaikkia kollegoita. Ennen kuin menen tämän ehdotuksen ydinkohtiin, niin haluaisin kiittää ECRn eh, Slabakovia ja myös EPPn Bernhuberia Me olemme tehneet työtä. Ikävä kyllä, yhteys on hyvin heikko ja tulkki ei voi sitä tulkata. Anche ringraziare poi eh, le associazioni venatorie, le... Haluan kiittää myös metsästäjäjärjestöjä sekä myös eh, urheilujärjestöjä, jotka ovat olleet tässä aloitteessa mukana. Haluaisin korostaa sitä, että ID-ryhmän koordinaattorina tartuin heti tähän työhön jo syyskuussa, jotta voisimme vastustaa tätä ehdotusta, joka meidän mielestämme on aivan sopimaton. Aivan niin kuin on todettu, vastalause ei liity siihen, etteikö kosteikkoalueella lyijyhauli patruunoita tulisi kieltää. Tätähän noudatetaan jo 23 jäsenvaltiossa. Eli tässähän kyse on niistä ehdoista, joilla tätä sääntöä viedään eteenpäin. Eli juridisesti tämä on virheellinen toimintatapa. Päätöslauselmassa nostetaan esille se, minkälaiset tekniset ulottuvuudet ja juridiset ulottuvuudet liittyvät tähän ehdotukseen. Kyse on myös suhteellisuusperiaatteesta. Tämä asetus nostaa esille vain sen, miten lyijyä käytettäisiin lyijyhauleissa eikä muulla tavoin, jotka myöskin jäävät ympäristöön. Toinen seikka, jota olemme korostaneet, on Ramsar-yleissopimus. Haluaisin painottaa sitä, että me emme voi tätä tekstiä monissa kohdin hyväksyä. Meillä on jo EKA-virasto, joka on antanut omat kannanottonsa komission ehdotukseen. Tärkein onkin jo sanottu ja korostaisin vielä, että olen vakuuttunut siitä, että meillä on yhteisiä hyviä periaatteita ja pyrkimyksiä ja niitä voimme totta kai tukea poliittisesta kannasta riippumatta kaikki parlamentaarikot saisivat nyt äänestää tämän vastalauseen puolesta. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon. Pyydän, että huolehditte siitä, että on kunnollinen yhteys, jotta tulkit voivat kunnolla tulkata. Äskeinen puhe oli kovin hankala, toivottavasti jatko toimii paremmin. Nyt voitte pyytää puheenvuoroja. Pyydän, että te puhu pidempään kuin kaksi minuuttia, että kaikki ehtivät puhua. Ensin annan puheenvuoron niille ryhmille, jotka eivät ole puhuneet, ja sitten aloitetaan alusta. SJD-ryhmästä Maria Reena. Est-ce que vous m'entendez Oui, je pense que vous m'entendez là. nyt minua? Ok, merci beaucoup. Uh... Tiedämme kaikki vaarat, jotka liittyvät lyijyn, enkä puhu siitä, että pitää tukea tätä rajoitusta alueella, jota komissio ehdottaa, jotta säilytetään luonnon monivuotoisuus monet ovat osallistuneet tähän vastalauseeseen. Ensinnäkin määritelmä, jota komissio, komissio käyttää, on epätarkka. Tämä pitää, kansainvälisesti on määritelty tarkasti, jotta voidaan kostekot määritellä. Monet kostekoalueet jotka on selkeästi määritelty jäsenvaltioissa, on olemassa kartat alueesta. Tarvitaan riittävä varmuus metsästäjille. Pitää pitää asettaa myös velvoitteita kuluttaa siis metsästäjä tässä tapauksessa. Tässä tämä liittyy RITS-asetukseen kohtaan kolme, jossa puhutaan näistä käyt, rajoitusta käyttömahdollisuudesta vaarallisten aineiden kohdalla ja nyt on olemassa jo, jo paljon tietoa tästä. Tämä koskee myös ihmisiä, jotka elävät näiden alueiden lähellä ja jotka jotka voivat säilyttää näitä hauluja kotona. Niin haluan täsmentää, että vaihtoehtoja on olemassa, jotka ovat myrkyttämiä, ja niitä on saatavilla lyijyn sijaan. Minä en ole tätä keksinyt, vaan itse metsästä ja järjestöt hikin puolustavat myrkyttämiä hauleja. Meille on tämä tärkeä asia ja pyydän, että äänestämme että kahta vastaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon vihreän ryhmän nimissä. Martin Hoisling. Uh, this is Martin Hoisik from the Renew, not Martin. Martin Hoisik Renewsta, ei Hoisling Vihreistä. Clearly I have to work on. Selkeästi minun pitää työstää vähän puhettani tässä. Martin Hoisling vihreistä, näin tarkoitin. WhatsApp. Niin pahoittelut. Voitteko painaa speak-nappia? Niin, kiitos. Tämä erehdys on meille ihan tuttu. Me olemme vähän yllättyneitä näistä vastalauseista, kun ajatellaan kansainvälisiä sääntöjä, jotka liittyvät löijyhaulipatruunoihin. En voi ymmärtää tätä. Haluaisin muistuttaa siitä, että miljoona lintua kuolee kosteikkoalueella lyijymyrkitykseen. 20 vuotta sitten olisi pitänyt jo edetä tässä kysymyksessä. Hienoa olisi kaiken kaikkiaan keskustella kaikkialla lyijyhauli patruunille kieltämisestä eikä ainoastaan kosteikkoalueella. Vaihtoehtoja on. Tämän olemme yhä uudestaan sanoneet selkeästi. Lyijy haulia ei enää tarvita. En ymmärrä, miksi tämä ala vastustaa tätä niin vankasti. Minä en oikein ymmärrä näitä argumentteja suoranaisesti. Se, että tässä puhutaan siitä, että poliisi pitää saada paikalle valvomaan, on jo vähän erikoista kemikaalivirasto on selkeästi osoittanut, että tämä vastalause on vääränlainen. Sitten puhutaan siitä, että kosteikkoalueita ei ole määritelty kunnolla. Kyllä kai kaikille, kaikille tämä on aivan selkeä asia. Kyllä kosteikkoalueet on määritelty ihan selkeästi. Tämä on ihan tekosyy. Ja nyt sanotaan, että pitää sallia oli no, kantaminen kosteikkoalueella. Miten ajattelette tällainen ehdotus käy käytännössä? Nämä eivät ole perusteltuja syitä. Ja sitten puhutaan myös siitä, että ei voida harrastaa ampumista. Tällaisilla alueilla on paljon lyijyongelmia. Kyse ei ole ainoastaan eläimistä, vaan myös ihmisten terveyden vaarantamisesta. Minä en voi hyväksyä näitä esitettyjä syitä. Tarvittaisiin kokonaiskielto nyt lyijyhaulipatruunoiden käyttämisellä. Hyvät kollegat, meidän ei pitäisi tälle lähtielle lähteä, vaan saada lopulta selvyyttä kokonaiskielto siis lyijyhaulien käytölle. Eikä tarvitse käydä tällaisia keinotekoisia keskusteluita, jotka eivät liity tosi maailmaan millään tapaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon kuheryhmästä Mike Wallace. Hello, sorry, uh, thanks Bas. Kiitoksia Bas. Minä puolustan sitä, että kielletään lyijyhaulit vesistöillä. Se on myrkyllinen aine. Tässä on paljon hämmennystä, mitä tulee tähän ehdotukseen, jota on tehty jotkut myös otettiin järjestöihin. Jos ei voi käyttää lyöä ollenkaan. Se ei kuitenkaan ole totta, että näin voisi tehdä. Tiukat suuntavat tästä kyllä annetaan, niin että ihmisillä on etu siinä, että pyritään luomaan tähän mennystä juuri kieltoperusta perustuu Ramsar-sopimuksen määritelmä, joka liittyy kosteikkoihin ja jotka ovat kansainvälisesti merkittäviä. 24 artikla selittää tässä lainsäädännössä, että tämä, tätä määritelmää käytetään, koska Ramsar-yleissopimus on kehittynyt luokittelujärjestelmän tyypeille, että voidaan helpommin identifioida nämä alueet Komissio itse on sanonut, että kansalliset viranomaiset voivat pitää sopivana antaa ohjeita ampujille, miten osteikot määritellään, niiden raja-alueet ja tulkitaan oikein toimenpiteen tavoitteiden mukaisesti. Ja tavoite on suojella vesilintuja, siksi kosteikot identifioidaan ja kartoitetaan tiukasti puhuen asetus ei sovella viljelijöihin, sovella viljelijöihin, vaan metsät, jotka haluavat ampua vesilintuja, metsästä niitä. Mielestäni on epäreilua tällaista harjoittaa. Ja tämä on myönteinen askel, että kielletään lyijuhaulut kosteikoilla. Kiitos. Thank you very much. Uh, I now... Kiitos oikein paljon. Nyt kaikki ryhmät ovat puhuneet, joten nyt voi vielä pyytää lisää puheenvuoroja. Suljen puhujalistan, joten ei puhelistalle siis enää puhujia. EPPstä taas edestä ei ole muita puhujia, joten seuraavana Nikeller Renew-ryhmästä. Can you hear me? Kuuletteko minua? Alkuun sanon, että minäkin haluan tukea vasta lausetta sen takia, että tämä on huonosti laadettu asetus. Se ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen, eikä se selkeästi määrittele, mitkä kosteikot ovat Ramsar-yleissopimuksen mukaisesti tässä mukana siellä, niillä alueilla, joissa on paljon sadetta. Tässä ajatellaan itäisiä ja Pohjois-Euroopan maita ja myös Irlantia, jossa aika ajoin sataa runsaasti voi syntyä sellainen tilanne, että ihmiset toimivat sitten rikollisesti, kun heillä on mukanaan lyijyhaulipatruunoita. Ramsar-yleissopimus selkeästi määrittelee kosteikot, mutta Muutoinkin tämä on suuri haaste, kun puhutaan, äh, puhutaan vesialueista äh, ja sellaisista, jotka ei, eivät niin selkeästi ole määritelty kosteikoiksi. Ihmisten totta kai tässä on oltava prioriteettina ja meidän täytyy päästä eroon lyijyhauleista sellaisella tavalla, joka on oikeudenmukainen ja suhteellinen eikä tee ihmisten käytöksestä rikollista. Tässä on viitattu metsästäjiin. Kyllä myös viljelijät käyttävät sadonkorjuaikoina hauleja suojellakseen satoaan, ja voi olla, että tämä toimi ei mahdollista tällaista toimintaa. Toivoisin, että tämä palautettaisiin kemia, äh, kemikaalivirastoon, jotta siellä voitaisiin ottaa huomioon tämä vaihe vaiheelta luopuminen ja toimittaisiin oikeudenmukaisella suhteellisella tavalla, eikä tehtäisi ihmisistä rikollista silloin, kun heillä on mukana lyijyhaulipatruunoita. Ja tehtäisiin sellainen ehdotus pidemmällä aikavälillä äh, näistä lyijyhauleista luopumiseksi aste asteelta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. ID-ryhmästä ei ole ketään, joten vihreästä ryhmästä Jutta Paulus. Thank you very much for giving the floor, dear. Kiitos oikein paljon, että sain puheenvuoron. Vastalauseen esittäjiltä kysyisin, oletteko lukenut kemikaaliviraston raportin, jossa vastataan näihin vastalauseissa esitettyihin kysymyksiin, koska jos olisitte lukeneet, teitä varmasti nolottaisi nyt kovasti, koska vastalauseissanne on tällaisia kohtia, jotka siellä kemikaaliviraston teksteissä on selkeästi osoitettu vääriksi siihen, miten määritellään kosteikot, siihen, miten ammuksia voidaan käyttää tai ei käyttää. Eli esimerkiksi poliisi, joka käyttää haulikkoa. En ole tällaista nähnyt koskaan, onneksi. Nyt on kyllä korkea aika, että tällaisten toksisten alue, aineiden käyttö kielletään herkissä ekosysteemeissä. Olisi Martin Hoislingin kanssa samaa mieltä siitä, että nyt pitäisi kokonaan kieltää lyijyhaulien käyttö. Esimerkiksi Yhdysvalloissa en ole kuullut, että metsästys olisi loppunut Yhdysvalloista. Mielestäni Euroopan pitäisi tämä askel eteenpäin ottaa mieluummin aiemmin kuin myöhemmin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. ESER-ryhmä Pietro Fiocchi. Mr. Fiocchi, can you please press the speak button? Hello. Okay. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Uh, you know... Kiitoksia puheenjohtaja. Viitan USAssa tehtyyn kieltoon yli 20 vuotta sitten. Ongelma tässä asetuksessa on, että tulee olemaan hyvin vaikea valvoa täytäntöönpanoa. Otetaan myös huomioon se, että USA-lainsäädäntö ole aika fiksua, koska kieli ei kielletty vain lyijyä, vaan myös kerättiin, suojattiin tuhansia kilometriä kosteikkoja. Tämä on hyvin tärkeää, jos haluamme säästää näitä muut, muuttolintuja, joista tämä koskee, kun otetaan, jos kiellettäisiin ampuminen, vai kierrätettäisiin tämä lyijy ja muovi, niin se olisi tämmöisiä hyvin epäreiluja EU- Euroopassa. Yritetään nyt kirjoittaa oikeudenmukainen teksti tästä. Tämä ei ole oikeudenmukainen eikä hyvä teksti ollenkaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon ryhmästä Anja Hasekamp. Well, thank you, Bas. It is not... Kiitoksia, Bas. Ei kovinkaan usein. Te voi mainita oman maan hyvänä esimerkkinä Alankomaat siis, mutta meillä olemme kieltäneet suurimman osan myrkyllisen lyijyn käytön. Ammuksi oli 25 vuotta näin ollut, mutta ikävä kyllä kaikki maat eivät ole kieltäneet tällaisia vanhanaikaisia myrkyllisiä äh, hauleja. Nyt on korkea aika näin tehdä muuallakin. Tämä on hyvä ensimmäinen vaihe varmistaa, että ainakin haavoittuvaiset kosteikkoalueet, eivät altistu myrkylliselle aineelle lyijylle ja estämme sen, että lyijy ei päädy tähän arvokkaaseen, näihin arvokkaisiin ekosysteemeihin. Tämä on vasta ensimmäinen askel, joka meidän pitää ottaa. Ja on aivan selvää, että meidän täytyy päästä eroon lyijystä kaikissa käyttömuodoissa, mukaan lukien kaikki ammukset ja haulet koko EU-ssa. Mielenkiinnolla odotan saada kuulla aikataulua komissiolta ja haluaisin rohkaista kunnianhimoisempaa toimintaan. Tässä olen myös huolissani siitä, että 100 metrin suoja-alue ei vielä riitä, koska nämä haulit voivat helposti saavuttaa 250 metriä. On varsin selvää, että ampuja lobbaret todella vastustan näitä kauan kaivattuja muutoksia, mutta huolimatta siitä, että halutaan luopua lyijystä, kun teikolla näin ollut vuodesta 2009, niin yli 10 vuotta tämän jälkeen vieläkin he yrittävät pitää kiinni tämänhetkisestä tilanteesta ja käyttää myrkyllisiä ammuksia. Hyvät kollegat, emme voi suostua heidän väärille argumenteilleen ja sorrolleen. Minä vetoan kaikkiin, että tuemme tätä pientä askelta kohti myrkytöntä ympäristöä. Kiitos. you everyone and I... Kiitos kaikille. Yritän vielä seuraavaa kierrosta, että mahdollisimman monet saavat puhua Rinjusta Martin Hoisik. Thank you, Bas. And, uh... Kiitos, Bas. Nyt tuli oikea ihminen ja oikea nimi kohdilleen. Minäkin haluaisin tukea lyijyhaulikieltoa, eli vastustaa tätä vastalausetta. En lähde Ramsar-yleissopimuksen määritelmiä toistamaan kosteikkoalueista. Se on varsin selkeä. Komissiohan ei tässä nyt määrittele sitä, miten äh, säännöt pitää täytäntöön panna, vaan kyse on jäsenvaltioista. Ei tässä paha Bryssel heristele sormeaan jäsenvaltioille, miten niiden tulisi kielto toteuttaa, vaan kyse on jokaisen hallituksen vastuusta. On mukava kuulla, että vastalauseen esittäjät eh, muistavat myös tavoitteen siitä, että lyijy pitäisi lyijyhaulipatruunoissa kieltää joka tapauksessa. Tan, Tanska ja Alankomaat ovat eh, kosteikkovaltaisia maita ja siellä on toimittu näin. Lyijy on kielletty. No sitten suojavyöhykkeet. Sanoisin oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin olen eka koordinaattori ja tieteellinen suositus oli tässä 300 metriä. Komissio valitsi pienimmän mahdollisen jäsenvaltioiden ehdotuksen, eli 100 metriä. Saksan kollega sanoi, että ei tätä voida täytäntöön panna. Etupommerissa, Mecklenburgissa on jo 400 metrin suojavyöhyke kosteikkoalueilla ja tätä noudatetaan, täytäntöön pannaan. Kyllä tämä on aivan mahdollista laajemminkin. Eli meidän tulisi kieltää lyijyhaulit kokonaisuutena. Minä itse kuulun metsästyskerhoon, vaikka en itse ollut siellä ampumassa, mutta tämä oli luonnonsuojelua sosiaalisina aikoina. Kyllä tämä järjestely on aivan täysin täytäntöön pantavissa – Metsästäjät ja viljelijät kyllä tässä onnistuvat helpostikin. Uskon, että muutos on mahdollinen ja sitä tarvitaan, ei pelkästään vesilintujen takia, vaan ihmisten terveyden takia. Kiitos. Thank you very much from the... Kiitos oikein paljon. Vihreistä vielä Ville Niinistä. Thank you, Chair. Uh, this is not a... Kiitos puheenjohtaja Tämä ei ole kyse niinkään metsästyksen tulevaisuudesta. On vaihtoehtoja täällä. Tässä on kyse siitä, lopetammeko kä- käy- sen myrkyisen aineiden käytön, joka vaikuttaa, vaikuttaa ympäristön tappaa tuhansia, miljoonia lintuja ja sallimmeko näiden aineiden päästä luontoon. Tällainen pitää loppua. Vaihtoehtoita, vaihtoehto on menest, äh, metsästyksen, mutta tämä on linnulle elämän ja kuoleman kysymys. Täytyy myös muistaa, että öljypää, anteeksi, äh, lyijy päätyy elintarvikeketjun Suomessa su- luonnonsuojelussa yksi päätavoitteesta on ö, äh, va- tiettyjen lintujen suojelussa se, että pyritään pääsemään eroon lyijystä. Meidän täytyy pystyä reagoimaan tähän kysymykseen. Vaihtoehtoja on metsästäjille. Mets- kosteikoissa 400 000 tonnia lyijyä päätyy vuosittain vesistöihin. Tämä on paljon enemmän kuin koko teollisuus aiheuttaa. Onko se vain 500 tonnista? teollisuudessa, joten meillä on muita vaihtoehtoja lyijylle. Nyt täytyy tarttua tähän lyijykysymykseen, joka on peräisin metsästyksestä. Asetuksessa on kyse luonnonsuojelusta, ympäristönsuojelusta. Tällaisia, tämä ei ole hyvä tapa tässä toimia, vaan kyse on myös moraalisuudesta. Haluammeko me lopettaa lintujemme tappamisen ja antaa myrkyllisten aineiden päätyä luontoon. Meillä on vaihtoehtoja, voimme tehdä, hoitaa myös täytäntöönpanopuolen vetoa, että puolustaa tätä asetusta ja vastustaa tätä vastalauseen esittämistä. Kiitos. Thank you very much. And from ECR... Kiitos oikein paljon. Tyydybelat ECRstä. Mr. Berlato, can you please press the speak button? Eccomi. Eh... No niin. Haluan tervehtiä kaikkia kollegoita, jotka ovat nyt linjoilla. Käyttäisin puheaikani käsittelemällä tätä komission ehdotusta, mutta yksityiskohtiin nyt ei ole aikaa mennä. Kyse on vastalauseesta haluaisin palauttaa tämän ehdotuksen takaisin komissiolle, koska sekä metodi että pyrkimys ovat virheellisiä. Tässä ei oteta huomioon Eka eh, kemikaaliviraston näkemystä. Me olemme kuulleet monia lausuntoja. Komission ehdotus pyrkii epäoikeudenmukaisesti rankaisemaan tiettyjä kategorioita, jotka haluavat kunnioittaa ympäristöä, jotka ovat jo osoittaneet tämän. Kyse on siis kosteikkoalueiden suojelusta aivan konkreettisesti. Äh, halutaan toimia niin, että ei pelkästään vain puhuta ympäristön suojelusta, vaan tehdään sitä aivan käytännössä. Haluamme että metsästäjät ja viljelijät voivat hoitaa maaseutualueita jatkossakin, esimerkiksi näitä alueita määrittelemällä oikealla tavalla. Tässä on yksi peruskysymys. Kyse on oikeuksista. Täytyy oikealla tavalla noudattaa sääntöä niin, että ei synny oikeudellista epävarmuutta ja ristiriitoja. Vuodesta 2007 Italiassa meillä on jo ollut voimassa kielto kosteikkoalueita koskien. Mutta komission ehdotuksessa kyse ei ole niinkään siitä, miten täytäntöönpano varmistetaan. Eli sen takia tuen tätä vastalausetta ja kehottaisin kaikkia jäseniä torjumaan tämän komission ehdotuksen ja muotoilemaan sen uudelleen niin, että otetaan huomioon nämä erityiset kategoriat ja heidän legitiimit etunsa eri puolilla alueita. Kiitos. Thank you very much. I still... Kiitos oikein paljon. Vielä kaksi puhujaa. Pyydän puhumaan vain minuutin. Mielestäni täällä on argumentit kyllä esitetty, mutta lyhyesti kuitenkin. Sikäli nuor ryhmästä Merci beaucoup. Kiitoksia. Lyhyesti on välttämätöntä muistuttaa siitä, että lyijy on myrkyllinen aine aine ihmisille, lapsille, raskan oleville naisille, jos he nauttivat sitä. Se on myrkyllistä myös linnuille, jotka pitävät sitä elintä ruokana ja myrkyllistä se on myös muille linjuille, jotka kuuluttavat samoin ihmisille. Se on myrkyllistä ja ympäristö on kyse kansanterveystä, eläinten terveystä ja globaalista ympäristökysymyksestä. Jo vuosien ajan olemme tehneet kaikkemme, jotta päästäisiin eroon lyijystä leluissa ja maaleissa, niin edelleen. tämä on tavoite, jota pitää jatkaa. On olemassa vaihtoehtoja, on terästä tai bismut, bismut ja ymmärrän, että tämä on hyvin tekninen kysymys. Vaikkakin todella vastustan tätä vastalausetta, niin olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tarvitaan selkeitä, yksinkertaisia, kattavia ja ymmärrettäviä toimenpiteitä, jotka sen, että poistetaan täysin lyijy ammuksessa. Se olisi selkeää, ymmärrettävää. Tää, olen täysin vastaan tätä vastalauseen esittämistä. Kiitos. Thank you very much. And from EC... Kiitos oikein paljon ECR-ryhmästä vielä. Edustaja Tertsch. Mr. Terz, can you please press the speak button? Mr. Terz, can you hear me? Can you please press... Edustaja Terz, jos kuulette, voitteko painaa speak-nappia? Sí. Go ahead. Go ahead. Ahora. Sí, digo que yo apoyo, buenos días, yo apoyo las objeciones. Tuen vastalausetta että ilman oikeastaan perustaa ja tutkimusta rajoitetaan lyijyn käyttöä. Näyttää siltä, että painostusryhmät ovat tiukkoina ja jotka huomioon sitä, että kun kaikki ovat samaa mieltä siitä, että korvataan lyijy keskiaikavälillä, niin sitten tarvitsemme selkeät viittaukset, puitteet, jota ei tästä, näistä uudista rajoituksista löydy, mitä tulee käyttöön. Meillä on ihmisiä maalla, metsästä, jotka tällä hetkellä käyttävät tällaisia hauleja, ja tämä voi aiheuttaa heille vakavaa häiriötä. Yhdystyn, yhdyn tämän, tämän pyytön, ja pyydän, että komissio toimii laillisesti ja uudelleen muotoilee tämän tekstinsä. Kiitoksia. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon. Ja näin voisin antaa lopuksi komissiolle puheenvuoron. Päättelen, että aika on kortilla kolmessa minuutissa. Toivon, että voitte esittää komission kannat. Karlo eli komissiosta, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, Komissio on vakuuttunut siitä, että meidän on kiireellisesti rajoitettava lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueilla. Tämä aine on vaarallinen sekä ihmisille että kaikille eliöille. Eka taistelee sitä vastaan, että tuhansia tonneja lyijyä päätyy kosteikkoalueelle joka vuosi. Tämä on valtava määrä verrattuna esimerkiksi teollisiin määröihin. Me puhumme noin 500 tonnista vuositasolla teollisuudesta, eli tällä toimilla lyijysastetta vähennetään huomattavalla tavalla. Vaihtoehtoja käytetään jo nyt ja niitä on paljon saatavilla. Eli vaikutus metsästäjiin ja viljeliin on rajallinen. Olemme saaneet jäsenvaltioista kokemusta, äh, kun ne ovat jo kieltäneet lyijyhaulit Tarkoitus on päästä myös äh, vihreän äh, kehityssuunnitelman tavoitteisiin. Meillä on myös biodiversiteettistrategia. Parlamentti on tukenut näitä strategioita. Tällä tavalla voimme myös miljoona vesilinnun elämän säästää joka vuosi EU:ssa ja noin yksi viiva kaksi miljoonaa vesilintua kosteikkojen ulkopuolella säästyy. Näin ollen myös ihmiset säästyvät mahdolliselta lyijymyrkytykseltä. Muistutan myös, että jo tällä hetkellä 22 jäsenvaltiota on asettanut kansallisia määräyksiä, mukaan luettuna kattavia kieltoja. Esimerkiksi Alankomaat, Tanska tai jotkut osavaltiot Saksassa. Me noudatamme tässä myös Afrikka, Euraasia, muuttolintujen kohtaloa toimimalla tällä tavalla ja harmonisoimme myös kansallisia sääntöjä, kun säätelemme lyijyhaulien käyttöä kosteikkoalueella. Näin voimme muuttolintuja ja vesilintujen elämää suojella. Me toimimme tästä todiste- tässä todisteiden pohjalta sen takia, meidän ehdotuksemme pohjautuu ekan tieteelliselle lausunnolle. Siellä on käytetty Ramsarin määritelmää keusteikoista, koska se on hyvin kattava ja myös kansainvälisesti tunnustettu. Kaikki EUn jäsenvaltiot ovat osana myös Ramsarin yleissopimuksessa. Jos me muuttaisimme tätä määritelmää, niin säännös olisi paljon vähemmän tehokas. Jäsenvaltiot voivat antaa ohjeistusta ja julkaista karttoja kosteikkoalueista. Näin toimittaisiin myös suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. On myös tarve suojavyöhykkeille, jotta ei käy niin, että haulit päätyvät kosteikkoalueelle ja linnut niitä sitten nielevät. Ekan arviossa suositeltiin suojavyöhykettä silloinkin, vaikkakin, vaikkakaan niitä ei tarkkaan äh, määritelty metrimittaisena. On hyvin vaikeata saada kiinni jotakin henkilöä ikään kuin verekseltään ampumassa kosteikkoalueella, mutta nyt niillä, jotka kantavat asetta mukava, mukanaan, on mahdollisuus osoittaa, että he eivät toimi kosteikkoalueilla lyijyhauleilla. Eli tässä rajoitus on suhteellinen. Tämä vahvistetaan myös ekan lausunnossa. Apologies. I, I said I... Pahoittelut. Esitin kolme minuutin puheenvuoroa ja nyt Aika on kulunut noin neljä. Pahoittelen, että keskeytän, mutta joudumme siirtymään seuraavaan kohtaan ja pyysin puhumaan vain kolme minuuttia, joten toivon, että esititte tärkeimmät argumenttinne. Pahoittelut, että keskeytän, mutta meidän on pakko nyt edetä esityslistalla, koska meillä on vielä toinen vastalause keskustelu ennen kuin komission jäsen tulee kymmeneltä. Tästä vasta Tästä vastalauseesta äänestetään, kun olen avannut äänestykset noin varttia yli 11. Kiitos kaikille. Nyt siirrytään nopeasti seuraavaan aiheeseen. Kolme vastalausetta, kolme GMOta. Puhumme aika lyhyesti, kun olemme keskustelleet tästä aiheesta jo useat kerrat. Taidamme tuntea jo eri esitettävät argumentit, joten pyydän kaikkia puhumaan lyhyesti, todella kaksi minuuttia vain, ja keskeytän kaikki, koska en halua, että komission jäsen joutuu odottamaan. Kaikki varmasti ymmärtävät, miksi annoin enemmän aikaa tähän ensimmäiseen keskusteluun, koska tämä on selkeästi meille uusi aihe, toisin kuin tämä seuraava aihe. Ensin Tilimets vihreistä. Tili. Good morning, Bas. Good morning, everybody. I Huomenta, vaan Huomenta kaikki. Minulla on uusia argumentteja. Yritän pitää kyllä puheenjohtajasta kiinni. Tänä vuonna vasta kollegat ja minä lähetimme kirjeen komissio koskien GMO-tuontilupia ja että puuttuu johdonmukaisuutta EUn luvanantoissa, mitä tulee kansainvälisiin sitoumuksiin suojella luonnon monimuotoisuutta, ilmastoa ja ympäristöä. Vastauksessaan viime kuussa komissio tunnusti, että tarpeen ottaa huomioon kestävyyskysymykset sen lisäksi, EFSAn mielipiteen lisäksi, mitä tulee luvan antoon GMO-lajikkeille. Tässä vetoamme komission tänään, että se täysin ottaisi mukaan parlamentin, kun kehitetään kestävyyskriteerejä. Ja haluaisin kysyä komission edustajilta, jotka ovat läsnä, että antaisivat enemmän informaatiota siitä, miten tähän prosessiin ryhdytään ja missä aikataulussa. Lisäksi huolimatta suorasta yhteydestä geenimuunneltuun soijapapuun ja tuotiin Brasiliasta ja Argentiinasta, niin komissio edelleenkin hyväksyy GM-soijan tuontia näistä maista. Me vetoamme komission, että se keskeyttää tuonnin, kunnes juridisesti sitova mekanismi on olemassa EU-tasolla, joka estää sen, että EU-markkinoille tulee tuotteita, jotka voidaan liittää metsäkaton. EU pitää tehdä kaiken mahdollisen suojellakseen Amazonin aluetta nyt. Myöntääkö komissio, että on kiire lopettaa GMO-sojan tuonti ainakin tässä mielessä ja välttää se, että tilanne ei vielä entistään pahane, pahene Amazonilla. Komissiolla on velvollisuus tehdä päätös GMO-luvanannosta. Se on ihan tietysti oikein. Kuitenkin komissio ei kuitenkaan tunnusta sitä, että se voi juridisesti kieltää, kieltäytyä näistä luvista, jos enemmistö jäsenvaltiosta puoltaa, niin on olemassa, niin on tilanne jo nyt. Komissio voi sanoa laillisesti ei silloin, kun ei ole määrä enemmistö, joka puoltaa tätä asiaa vetoomuskomiteassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Olin juuri keskeyttämässä. Kiitos, että puhuit niin lyhyesti. Se on hankalaa, kun tämä on niin tärkeä aihe. Mutta meillä on rajat. SD edustaja seuraavaksi. Herzlichen Dank, Herr Vor Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Toukokuussa 43. päätöslausema GMOista ja kuitenkin Euroopan komissio on hyväksynyt 43 kertaa on. Syyskuussa komissio on tunnustanut sen, että kestävyyttäkin on ajateltava – GMO-yhteyksissä. Ja näin komissio tunnustaa sen, että maailmanlaajuinen soijakauppa vaikuttaa Amazonian sademetsän tuhoon. Siksi on ikävää, että 28. päivä syyskuuta annettiin lisää lupa 43. 477 parlamentin jäsentä halusi vastustaa tätä selkeästi, joten tämä on ikävä päätös. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen myös täysistunnossa sanoi, että hän haluaisi tunnustaa enemmistön päätöksiä tulevaisuudessa. Näin ei tunnu kuitenkaan käymään. On tärkeää, että noudatetaan tätä ajatusta – on huolehdittava siitä, että GMOita ei sallita EU:ssa, kun ei tiedetä minkälainen vaikutus on ihmisten ja eläinten terveyteen tai ympäristöön, kun näitä asioita ei selkeästi siellä hyväksymispäätöksessä voida ottaa huomioon. Kiitos paljon. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten GUE-ryhmästä kolmas vastalauseen esittäjä Anja Hasekamp. Thank you, Bas. In addition... Kiitoksia, Bas. Sen lisäksi, mitä tässä on sanottu, haluaisin muistuttaa tärkeästä mietinnöstä metsäkadosta, joka hyväksyttiin täysistunnossa viime viikolla. Mietinnössä kiinnitetään huomiota siihen, miten GMO tuotanto voi viedä eteenpäin metsäkatoa aivan erityisesti Brasiliassa ja Argentiinassa – ja uskon, että gmo laikeiden tuontiin pitäisi loppua EU-hun selvästi siinä myös muistan siitä, että lihankulutus täällä johtaa metsäkaton EUn ulkopuolisen lisää tarvetta halvoille GMO-rehuille ja soipavuille. Pitää lopettaa tällainen GMO-laikkeiden tuonti tai luottelee tuonti ja varsinkin jos voidaan osoittaa, että on käytetty vaarallisia suoja, kasvinsuoja-aineita. Haluan, että vetoan kollegoihin, että tukisivat tätä vastalausetta. Kiitos. Thank you very Kiitos oikein paljon. Ja nyt yritän saada puhujalistan tähän, mutta se on kadonnut minulta juuri. Joten pahoittelut joskus yrittää tehdä liian monta asiaa yhtä aikaa. Tiedän kuitenkin, että edustaja Pietikäinen ei ole paikalla eikä sitoutumaton edustaja esittämässä vastalauseen perusteluita. Edustaja Evi esitsi kolme ikään kuin tuttua varjoesittelijää. Jessica Polfjärd, ensimmäisenä. Miss Polfiat, can you please press... Edustaja Polfiat, voitteko painaa speak-nappia? Yeah, now I think it works. <laughs> Nyt taitaa toimia. Puhun lyhyesti. Useampi jäsen on esittänyt vastalauseen näihin kolmeen päätökseen, jotka komissio on tehnyt. Tarkoitus on antaa lupa sille, että tuodaan EU-markkinoille muuntogeenistä soijaa ja maissia. Nämä ovat äh, sellaisia lajikkeita, jotka sietävät äh, glyfos, äh, glyfosinaattia. Ja näin ollen tästä koituu riskiä elintarviketurvallisuudelle ja ihmisten terveydelle – Komissio on tehnyt nämä päätökset EFSAn arvioiden ja eri valiokuntien arvioiden pohjalta. Niin kuin tiedätte, on tärkeää hyväksyä innovointi ja puolustaa myös tieteellisiä arvioita ja EUn asiantuntijoiden kannanottoja. Tavalliseen tapaan minun ja ryhmäni kanta eivät ole muuttuneet tässä asiassa ja näin ollen me vastustamme näitä vastalauseita. Kiitos. Thank you very much and apologies. Kiitos oikein paljon. Ja pahoittelut, että hukkasin puhujalistan. Kiitos, että piditte puheenjohtajasta kiinni. Ja näyttämä tämä Renew. Yes, thank you very much, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Nämä kolme vastausta voidaan varmasti niputtaa yhteen gmo tuossa Meidän ryhmässämme meillä ei ole selvää näkemystä asiasta. Pian saamme jonkinlaisen asiantuntijakokouksen ja siellä halutaan saada aikaan hyvä kanta geenimuunnelusta lajikkeista, myös uusista geenitekniikoista. Muun osalta meistä ei ole mitään järkeä siinä, että jatkuvasti vastustetaan komitologiaa menettelyä silloin pitää pikemminkin muuttaa lainsäädäntöä ja myös haluaisimme korostaa sitä, että arvostamme kovasti työtä, jota EFSA esimerkiksi on tehnyt samoin komissio komissiossa millään tavalla. Emme ole sitä mieltä, että pitäisi heikentää eh, luottamusta asiaan. Me tulemme äänestämään vapaasti tästä asiasta. Kiitos and thank you very much, and I have a... Kiitos oikein paljon. Viimeinen puhuja ECR, Alexander von Law. Yeah, thank you, Bas. Kiitos. Kiitos, Bas. Ei ole yllätys, että me vastustamme vastalausetta niin kuin aiemminkin, kun kyse on GMOista. Syyt ovat se, että me pidämme tärkeämpänä tiedettä ideologian sijaan. Ja tässä tapauksessa katson, että komissio on toiminut hyvin tiukoissa raameissa. Toiseksi minusta äh, vastalause ei vastaa komitologian vaatimuksia, eli tässä on myös juridisia äh, vaateita. Jotkut argumentoivat myös metsäkadon pohjalta, mutta tässähän ei ole kyse metsäkadosta ja siitä, että äh, miten GMOiden kieltäminen vaikuttaisi sitten Brasiliaan ja muihin maihin ja niiden metsäkatoon? Me emme tietenkään halua tukea sitä, että maailman väestö tulevaisuudessa kärsii nälästä. Tämä siis liittyy myös ideologiaan ja me vastustamme tätä vastalausetta. Thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Näin saadaan tämä keskustelupäätöksen eri ryhmät ovat käyttäneet puheenvuorot ja esittäneet kantansa hyvin selkeästi. Ja lopuksi, kuten aina, Sabine Dölliger, johtaja Sante pääosastolta. Yes, hello, good morning. Niin, hyvää huomenta ja kiitos oikein paljon, että saan mahdollisuuden kommentoida näitä luonnoksia. Kuten sanoin, tässä puhutaan kolmesta vastalauseesta, jotka koskevat soijaa ja maissia. Hyvin selkeästi haluaisin sanoa eri askeleista, joihin komissio on lähtenyt tässä prosessissa tähän mennessä. Voin vahvistaa uudestaan sen, että kaikki GMO-lainsäädännössä olevat askeleet on saatu päätökseen. Periaatteessa tämä tarkoittaa sitä, että tarkkaan on arvioitu turvallisuutta, jotta voidaan vahvistaa, että näiden gemoiden turvallisuudesta on huolehdittu. Ihmiset, ympäristö, eläimet, näiden turvallisuus taataan riskiarvioinnin kautta. Muutenkin komissio on noudattanut komitologiamenettelyssä kaikkia askeleita. Olemme tehneet ehdotuksia pysyvään komiteaan ja sieltä on saatu tulokset ja tämä siirretään eteenpäin. Komissio ei ole siis ylittänyt näissä GMO-lainsäädännön puitteissa annettuja toimintamahdollisuuksia tai komitologian toimintamahdollisuuksia. Kommenttina joihinkin puheenvuoroihin, kuten sanoin, on aivan selvää, että ihmisten ympäristön ja eläinten turvallisuudesta on huolehdittu. Riskin arviointiprosessi EFSAssa on tehty hyvin tarkkaan Siinä on mukana myös arviointi niistä tuosteista, joihin on ruiskutettu tätä. Eli on ajateltu myös kasvimyrkkyjen ruiskuttamisesta syntyviä ongelmia. Kyse on siis tuonnista, ei viljelystä EU:ssa. Yksi tuonnin tuoksi tuleva argumentti on proteiinin saaminen Euroopassa. Siihen kysymykseen ei ole puututtu niin paljon näissä puheenvuoroissa. Pari seikkaa on otettu esiin erityisesti. Metsäkato. Kuten monet kerrat komissio on sanonut, komissio pyrkii tekemään asetusehdotuksen, jolla toimitaan metsäkatoa vastaan ja metsäkadon vaikutuksesta ympäristöön. Tällä hetkellä kuuleminen on käynnissä ja tämän asetusehdotuksen pitäisi syntyä toisella neljänneksellä ensi vuonna, eli hyvin pian. Todellakin komissio on kirjeessään joillekin mepeistä, jotka puhuivat tänään esittäneet. Ja näin yhteys katkesi. It was not me. Minä en katkaissut tätä yhteyttä, mutta no suoraan sanottuna ilmeisesti yhteys päätti päättyä tähän kohtaan. Ei puheenjohtaja, mutta olin kyllä lähellä keskeyttämistä kuitenkin. Pahoittelut jälleen kerran, mutta meillä on hyvin rajallisesti aikaa ja Tämä kanta on kuultu selkeästi ja monet kerrat. Eri argumentit on esitetty. Päätän tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kolme vastalausetta kolmesta eri GMOsta ja todella näistä on keskusteltu pakettina. Näistä äänestetään myös sen jälkeen, kun on käsitelty seuraava esityslistan kohta, eli noin vartti yli 11. Näin päästään esityslistalla seuraavaan kohtaan vastaan. On hienoa, että voin toivottaa tervetulleeksi liikenneasioista vastaavan komission jäsenen Adina Jonan Hienoa toivottaa teidät tervetulleeksi uudestaan tänne valiokuntaan. Lämpimästi tervetuloa, ei tänne tietenkään fyysisesti, mutta etäyhteyden kautta. Viimeksi olitte täällä 11. toukokuuta. Sitä on vähän aikaa. Toivottavasti teillä on kaikki hyvin olette terveenä. Tällä kertaa puhutaan merenkulusta ja ennen kaikkea IMOsta, kansainvälisestä merenkulkujärjestöstä. 75. ympäristökonferenssi järjestetään 16-20. päivä marraskuuta muutaman viikon kuluttua. Kaikki hoidetaan etäyhteyksien kautta, joten meidän pitää myös parlamenttina pohtia sitä, miten saamme tietoa, kun yleensä olemme valtuuskuntana tuossa käymässä. Minäkin olen ollut useat kerrat. Näin ei kuitenkaan ole tällä kertaa, kun kokoustetaan etänä, mutta tämä on tärkeä kokous, kuten tiedämme. 72. kokous, kun oli muutama vuosi sitten, niin silloin päätettiin kasvihuonekaasujen leikkauksista ja nyt puhutaan lyhyen aikavälin toimista. Tavoitteiden asettaminen on yksi asia, mutta konkreettisten toimien aina toinen asia. Ja siksi toivoimme, että komissio voisi briefata ympäristövaliokuntaa ajatellen MPCtä, jonka 75. kokous on luvassa. Komission jäsen Palle ansaisin puheenvuoron ja sitten puhujalistan mukaan Ryhmillä on varmasti teille monia kysymyksiä. Niin Anne. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Tervetuloa. Thank you very much, Bas. It's also a pleasure. Kiitoksia, Bas. Minullekin on ilo kokoustaa teidän kanssanne tämän asian yhteydessä. Hyvin kiinnostava aihe käydä keskustelua. Aina ilo olla Envi-valiokunnassa. Ja hienoa voida keskustella teidän kanssanne. En voi tulla paikalla tietenkään niin kauan kuin nämä kovit toimet, toimenpiteet ovat käytössä. Sitten aloitan merenkulusta. Pyysitte minua kertomaan edistyksestä koskien päätavoitteita ympäristön kannalta vähentää merenkulun päästöjä puhumme tänään vasta muutama päivä ennen kuin työryhmä kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksestä kokoontuu merikulun alueella ja marraskuussa on sitten meriympäristön suojelukomitean 75. kokous. Puhun nyt ihan suoraan heti alusta lähtien. Olen todella tyytyväinen viime viikon neuvotteluiden tulokseen ja vakuutan, että emme tule lepäämään ennen kuin kansallinen merenkulkujärjestö hyväksyy konkreettiset tekniset ja operatiiviset lyhyen ajankavälin toimet saada vähennettyä päästöjä me olemme saavuttaneet jo jotakin ja mitä haluamme sitten saavuttaa jatkossa. Meillä on globaali standardi e-, energiatehokkuudesta, jota voidaan soveltaa maailmanlaajuisesti. Tämä on avainkysymys, jotta saadaan kansainvälinen merenkulku toimimaan tällä tavalla riippumatta siitä, missä laivat on valmistettu ja minkä lipun alla ne lentävät. Pidämme kiinni myös tästä teknisestä ratkaisusta, että tehokkuus suunnitelutetaan huomioon tekniset ratkaisut, jotta voidaan vähentää hiilen käyttöä. Tässä on mukana täytäntöpanotoimet, kuten sertifiointi ja auditointi. Siellä on myös luokittelujärjestelmä, että, va- että on tietty suunnitelma korjaavista toimista, jotta voidaan toimia ohjeistuksen mukaisesti tai, tai lakistaisen sääntöjen mukaisesti. Tässä on myös tarkastuslauseke mukana vuodelle, vuonna 2025, jolloin seuraavia täytäntöpanotoimia voidaan harkita – on teknisiä ja operatiivisia lakisääteisiä toimenpiteitä, on myös asetus valvonnasta, raportoinnista. Me pystymme näin valvomaan ja täytäntöön panemaan globaaleja energiatehokkuusstandardeja ja varmistamaan, että alukset, jotka täyttävät nämä säännöt, pääsevät vesistöömme. Mutta tässä meidän täytyy olla yhteistyössä IMON kanssa, jotta saadaan aikaan nämä standardit ensin. Meillä on vielä tällainen lista eri aiheita, joihin täytyy puuttua. Lisäkannustimia aluksille parantaa suoritustasoaan, vahva, tehokas täytäntöönpanosuunnitelma, mm, kattava merkittävä verifiointijärjestely ja mekanismit, joilla varmistetaan yhteiset toimintamahdollisuudet ja vältetään se, että ne, jotka ensin ryhtyvät toimiin, niitä rangaistaan jatkossa. Me haluamme varmistaa, että näihin asioihin puhutaan asianmukaisella tavalla ja ne hyväksytään jo ensi kevään EMPC-kokouksessa niin, että saadaan kattavat, vahvat puitteet, jotka tulevat voimaan. ja alkavat to- so, niitä soveltaan vuodesta 2003 eteenpäin. Jotkut sanovat, että tämä viime viikon päätös pitä, olisi pitänyt hylätä, koska se ei ollut tarpeeksi kunnianhimoinen. Haluaisin kertoa, miksi me emme mielestäni tehneet mitään virhettä. Tämä on pitkä prosessi Alkuperäinen ehdotus liittyvät laivojen suunnittelusta ja operatiivisiin toimiin, kuten energiatehokkuus, suunnittelu, strategia ja operatiiviset ratkaisut, joilla rajoitetaan hiilen käyttöä EU-ssa komission jäsenvaltiot ovat vieneet eteenpäin kunnianhimoisia lopputuloksia, mutta me tiedämme, että mitä tulee kansainvälisiin neuvotteluihin, meidän pitää ottaa huomioon eri tasot, pyrkimyksen tasot niiden kanssa, ottaen huomioon, kenen kanssa neuvotellaan, niin heillä on myös sellaisia mahdollisuuksia päästä näihin tavoitte- tavoitteisiin. Neuvottelut ovat vaikei, vielä vaikeampia virtuaalisessa muodossa. Ikävä kyllä. Näin on nyt koronan takia tilanne. Siksi olemme päättäneet, että emme halua lykätä näitä neuvotteluita johonkin epäs, emme tiedä milloin on mahdollista järjestää live-kokouksia. On naivia odottaa, että jotkut avaintoimijat kansainvälisessä merenkulkujärjestössä muuttaisivat lähestymistapansa. Ei ole aikaa odottaa meidän pitää saada tämäkin ala äh, irtautumaan hiilestä, niin kuin olemme monta kertaa sanoneet, että sitten vihreän kehityksen ohjelma on tämän todennut ja ilmastotavoitteet myös, mutta me jatkossa me teemme työtä, jotta varmistamme globaalit puitteet ja niitä käytetään myös kansainvälisesti, joten vielä hiukan imosta tämä viime viikon päätös me tulemme tekemään vieläkin enemmän työtä, jotta saadaan eh, täytetään nämä puuttu, puutteet vuoden 2001 komiteassa. EU pitäisi johtaa näitä neuvotteluita kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ja meidän pitää varmistaa kuitenkin, että muutkin hyväksyvät ja ymmärtävät tämän kaiken ja haluat pysyä neuvottelussa mukana, mutta haluan vakuuttaa teille, että emme lopeta toimintaa tähän. Operatiiviset toimenpiteet eivät liitä, liitä poistamaan, irta, riitä siinä, että irrotetaan alahiilestä vuoten Tarvitaan markkinapohjaisia toimenpiteitä globaalilla tasolla, tarvitaan myös vaihtoehtoisia polttoaineita. Sitten Euroopan taso, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on jo puhunut toimista, jotka liittyvät näihin kysymyksiin. Väestökauppaa laajennetaan, se ottaa mukaan myös merenkulun päästöt, 2050 ilmastotavoitteista me otetaan myös mukaan ilmastolainsäädäntöön. Halutaan älykästä liikkuvuusta. Tästä esitetään ohjelman vuoden loppuun mennessä. Ja halutaan vihreä digitaalinen siirtymä koko alalle mukaan lukien merenkulku. Meillä on eri välineitä käytössämme sääntely- ja ei-sääntelykeinoja, että varmistamme, että merenkulku vähentää päästöjä. Meillä on hiilen hinnoittelu, tämä päästökauppaan sitten vaihtoehtoisia polttoaineita, ehdotamme uusia sääntöjä, jotka vähentävät hiilen määrää polttoaineessa merenkulussa ja varmistamme että sopiva infrastruktuuri on saatavilla kautta Euroopan koskee kyseisiä polttoaineita sitten tutkimus- ja innovaation mukaan lukien kumppanuus vesiliikenteestä jonka pitää osoittaa nolla päästöratkaisuja pääalustyypille ennen vuotta 2030. Sitten on elpymisrahoitusta, joka tukee olemassa olevan innovatiivisen teknologian käyttöönottoa, joka on hyödyllistä. Kaikki tutkimukset osoittavat, että päästöt liittyvät kahteen prioriteettiin, että alueet käyttävät vähemmän energiaa ja käyttävät myös puhtaampaa energiaa. Nämä kaksi tavoitetta, niihin pitää puuttua rinnakkain, jos haluamme onnistua asiassa. Mitä tulee sitten puhtaampaan energian käyttöön, teemme täyttä vauhtia työtä, työtä, että viemme loppuun ehdotusta Fuel EU Maritime-hankkeesta. Se, se on tarkoitus hyväksyä ensi vuoden alussa. Näin voidaan saada vahva analyysi parhaimmista toimintatavoista ja miten voidaan saavuttaa päästövähennystavoitteet. Tästä voi tulee vähentämään myös polttoaineiden hiiliintensiteettiä aluksissa ja asetetaan tiukat äh, päästörajoitukset. Tämä täydentää hyvin tulevia tarkastuksia, joita tulee vaihtoehtoisen polttoaineen infrastruktuuridirektiiviin ja uusiutuvan energian direktiiviin. Me varmistamme, että vaihtoehtoisten polttoaineiden tuottaminen, tuotto vastaa kysyntää. Mitä tulee hiilidioksidipäästöihin, pitää unohtaa, ei pidä unohtaa, miten tämä vaikuttaa ilmansaasteisiin. Tämä on ollut esillä monissa yhteisöissä ja satamakaupungeissa. Sitten rikkidirektiivi, joka liittyy rikkipäästövalvonta-alueihin, on menestys kun on viety alaspäin päästöjä Itämerellä ja Pohjanmerellä. Nämä merialueet siellä tulee valvomaan myös typpioksidipäästöjä ensi vuodesta eteenpäin ja tuemme myös rannikkovaltioita muualla Euroopassa, jotta saadaan lisää näitä päästövalvonta-alueita. Sitten on globaalit standardit matala rikkiselle polttoaineelle. Tämä osoittaa, miten järjestö voi toimia tehokkaasti, kun se vielä saa, pyrkii saamaan aikaan muutoksen. Pyydämme varustajia käyttämään polttoaineita, jotka ovat kalliimpia, niin meidän pitää varmistaa, että yhtäiset mahdollisuudet toteutuvat. Me analysoimme huolella kokemusta trikkidirektiivistä ja tarkastelemme, miten voimme luoda vahvan lainvalvontajärjestelyn Fuel EU Maritime-hankkeelle. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Olen tyytyväinen edistyksen saatu aikaan. Vielä on paljon jäljellä, mutta olen varma, että saamme aikaan tuloksen mahdollisimman nopeasti. Olen varma, että EU haluaa saada aikaan kunnianhimoisia tavoitteita myös merenkulun kohdalla. Kiitoksia Baas. Nyt haluan kuunnella sitten kollegoja ja minkälaisia ehdotuksia heillä on jatkotoimista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon komission ja sen kiinnostava roolien vaihto, mutta mukava johtaa puhetta täällä. Nyt ensin koordinaattorit tai koordinaattoreiden edustajat eri poliittisista ryhmistä ja sitten saatte puheenvuoron uudestaan komission jäsen ja sitten toinen kierros vielä muiden puhujien kanssa, jotka ovat puhujalistalla tai jos on vielä aikaa, niin menette lyömään puhujalistaa ja sitten saatte loppupuheenvuoron. Mutta ensin siis koordinaattoreiden kierros EPP-ryhmän nimissä ensin ja pyytäisin, että kaikki puhuvat maksimissaan kaksi minuuttia. Petä Liise, EPP. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. Alina, niin aina mukava nähdä. Vaikka olen pettynyt, kun puhutaan ympäristön asemasta, kun puhutaan ilmailusta ja meriliikenteestä. Tämä koskee ympäristöä, mutta myös terveyttä. Me olemme puhuneet tästä ja minusta tuntuu, että meidän pitää puhua tästä uudestaan. Pandemian aikana olemme myös terveysvaliokunta. Ja tämä sen asema, kun ajatellaan pandemiaa ja sulkutoimia joissain maissa, niin meidän pitää katsoa vähän tarkemmin ilmailunkin alaa. Mutta nyt kuitenkin tämän päivän aiheeseen merenkulkualaan – Adina, olen hyvin iloinen siitä, että selkeästi sanoitte, että saamme ehdotuksen mukaan lukien merenkulkualan e- päästöjen ETS. Tämä on EPP-ryhmän kanta. Meri, sääntöjen kautta emme ole niin iloisia, mutta toivomme, että saadaan nyt riittävän kunnianhimainen ehdotus. IMOsta sanoisin, että todella toivoisin lisäpainostusta. Ajat ovat muuttuneet. Euroopan ei pitäisi olla yksin. Etelä-Afrikka, Japania, Etelä-Korea lähtevät esittämään ilmastoneutraaliutta, niin miten ihmeessä me emme ajattele, että merenkulkualan pitäisi olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 ja silloin pitäisi lähteä liikkeelle nyt. En oikein tiedä, mikä on nyt oikea toimi tällä hetkellä, mutta toivoisin, että te voisitte esittää hiilidioksidin neutraaliutta, hiilineutraaliutta, neutraaliutta. Sen pitää olla tavoitteena kaikilla aloilla, myös merenkulkualalla, ei poikkeuksia. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon edustaja Liise, että tämä oli selkeä kanta SED-ryhmän nimissä. Jotenkin joka on aina johtanut myös tätä IMO-valtuuskuntamme. Nyt, ole hyvä. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission sen valean, minäkin toivotan teidät valiokunnan vieraksi jälleen kerran. Tehän tunnette hyvin valiokuntamme, koska olitte monen vuoden ajan valiokunnan johdossa. Vihreän kehityksen ohjelma ja unionin tavoite olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä ja meidän mahdollisuutemme päästä Pariisin sopimuksen tavoitteeseen, kaikki vaativat sitä, että kaikki sektorit vähentävät päästöjä. Meriliikenteen alalla, aivan niin kuin tiedätte, ja kuulimme myös Peterin kommentit, on kuitenkin esillä erikseen. Ja on aika lailla noloa, että tämä ala ei ole kantanut omaa vastuutaan yhteiseen tavoitteeseen pääsystä ja ponnisteluista ilmastonmuutosta vastaan. Sen sijaan, että ilmastopäästöjä olisi pienennetty merialalla, hiilidioksidipäästöjen on laskettu lisääntyvän 50-150 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, jos toiminta jatkuu ennallaan. Olen Peter Liisen kanssa samoilla linjoilla me tarvitsemme jotakin aivan uutta, aivan muuta, niin että myös meriliikenne yhtyy tavoitteisiimme päästä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Hyvä uutinen on se, että ei mä nyt ole mitään avaruustiedettä vähentää näitä päästöjä. Meillä on jo markkinoilla useita tekniikoita, joita, joita voidaan käyttää myös lyhyellä aikavälillä päästöjen vähentämiseksi propulsio, digitalisaatio ja logistiikka, optimointi, kaikki nämä mahdollisuudet ovat jo käytössämme. Tarvitsemme vain puitteet sille, miten niitä käytettäisiin. Meillä ei ole aika haaskattavana. Puheenjohtaja jo mainitsikin, että minä olen ollut mukana IMO-delegaatiossa useita kertoja. Joka vuosi sanotaan, että no ensi vuonna, no ensi vuonna. Ei se riitä. Meidän on toimittava. Toivottavasti saamme oikein hyvän päästökauppaehdotuksen komissiolta ja toivon, että se on merkittävä ehdotus, jotta tämä ala yhtyy ponnisteluihin. Parlamentti on vedonnut 40 prosentin hiilitehokkuustavoitteen puolesta. Sen takia kysyisinkin teiltä yksinkertaisen kysymyksen komission jäsenenä vastuujäsenenä. Miten komissio aikoo ottaa energiatehokkuuden huomioon, kun ensi vuonna ehdotetaan meriliikenteen lainsäädäntöä? Haluaisin kuulla selkeän suoran vastauksen tähän kysymykseen. Kiitos. Thank you very Kiitos oikein paljon. Stateland. Sitten Renew-ryhmän nimissä Katrin Madame Chabot, est-ce que vous pourriez appuyer sur le bouton Speak, s'il vous plaît Ah non, elle est partie. Elle est partie Oui. Ok, then... Um... Hän ei ole ilmeisesti paikalla. Hän yrittää yhteyttään uudestaan. Ensin ID-ryhmän nimissä seuraa puhuja palataan Vinjun puheenvuoroon pahoittelut siitä. Veniö, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari. On totta, että 15 prosenttia hiilidioksidin päästöistä eu on peräisin meriliikenteestä, kansainvälisestä liikenteestä. Ja tässä on pienhiukkasia ja miten se vaikuttaa pyritään enemmän toimenpiteitä autoilijoilta Euroopassa, niin voi vain olla tyytyväinen tämän päivän keskustelusta komissaari. Toisaalta meriliikenne on tärkeää ja sitten pää, päästöjen vähennykset eivät keskity tähän tarpeeksi. Vapaakauppa on lisännyt merenkulkua vuosien ajan. EU-valtiolla on strateginen riippumattomuus käyttää erityisesti meriliikennettä. Te olette pyr- 30 vuotta vähentänyt teollisuuden merkitystä EU:ssa ja näin on käännetty katseet ulkomaille. Olemme täysin riippuvaisia raaka-aineiden tuonnista kolmesta maista. Dilemma on siis tässä. Pitää lopettaa ranka, se, että rangaistaan vain autoilijoita. Ympäristötoimet merenkulkualalla ovat merkittävä vaara jäsenvaltioiden riippumattomuudelle. Rat- rohkaisua olemme pyytäneet jo pitkään tähän. Tämä koskee myös muita vientimaita. Tarvitaan lyhyempiä kulutusmatkoja ja tarvitaan paikallisempaa taloutta. Pitää poista, poistua tällaista tilanteesta jatkuvasti toistetaan samoja dogmia. Siksi on tärkeää, että komissio ottaa käyttöön toisen pitkän aikavälin strategian Tarvitaan toimenpiteitä, jotka kannustavat oikeisiin toimiin merenkulussa. Ja sitten vapakauppasopimukset lisäävät meri, merten saastumista ja meidän riippuvuuttamme. On tärkeää tukea autoalaa. On välttämätöntä käyttää lyhy- lyhyempiä kulkureittejä. Näin olemme vähemmän riippuvaisia ulkomaisesta tuonnista. Komissaari, kiitän teitä ja odotan teiltä vastauksia ja ehdotuksia. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos teille oikein paljon. Katrin Sabo yritetään uudestaan. Toivon, että tällä kertaa yhteys toimii. Do you hear me? Kuuletteko minua, puheenjohtaja? Kuuleeko puheenjohtaja? Kysyy puhuja. Okei. Okay. Uh... Komission jäsen, me emme tunne toisiamme, mutta minä olen Euroopan parlamentin jäsen, joka katsoo, että tulevaisuus liittyy myös mereen ja meidän tulisi korostaa merten roolia entistä enemmän. Ei voi olla niin, että pitäisi jäädä odottelemaan. Pikemminkin pitäisi saada sopimus aikaiseksi. Teksteissä, joissa, joita olemme parlamentissa äänestäneet, puhutaan usein tulevaisuudesta. Meillä tulisi olla painavampi ääni, kun ajatellaan vihreää tulevaisuutta ja esimerkiksi alusten romuttamista. Meillähän on myös EU-ssa mahdollisuus tukea tätä alaa. Me tarvitsemme myös tukitoimia vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönoton suhteen. Meillä on nyt elpymissuunnitelmia, myös rajat ylittäviä suunnitelmia, joissa korostetaan unionin suvereeniutta tällä alalla. Haluamme kehittää vihreitä rahtialuksia, jotta voisimme toimia tässä kilpailutilanteessa Aasian maiden kanssa. Haluamme totta kai nollapäästöisyyttä. Tässä meillä on paljon mahdollisuuksia. Tällä hetkellä satamat ovat sitoutuneet kehitykseen. Esimerkiksi vetyteknologiaa kehitetään myös multimodaalisuutta voitaisiin kehittää niin, että meillä on paremmat yhteydet maalta merelle ja päinvastoin. Voisimme myös kehittää näitä merten moottoriteitä. Kaikki nämä hankkeet ovat hyvin lupaavia. Unionin mielestäni tulisi tukea tätä meriulottuvuutta niin, että EUn ääni kuuluisi myös kansainvälisesti. Meidän tulisi tarttua johtorooliin eh, niin, että kunnioittaisimme entistä enemmän ympäristöä, emmekä jäisi odottamaan sitä, että asialaiset laivanvarustajat, jotka jo nyt ovat markkinoiden johdossa, ottavat Euroopalta tämän johtoaseman, joka meille kuuluu. Kiitos. Thank you very much and happy. Kiitos oikein paljon. Ja nyt vihreän ryhmän nimissä Jutta Paulus. Thank you very much, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissaaria osallistumista. Hyvä komissaari, olen hiukan hämmästynyt, että näytätte olevan varsin tyytyväinen IMO, IM, IMOn kompromissiehdotukseen tässä muodossaan, koska minun tietääkseni komissio kirjoitti koordinointiasiakirjassa todettiin, että EU-jäsenvaltioiden pitäisi viedä eteenpäin päästövähennyksiä ennen vuotta 2023 ja päästä päästöjä pitäisi vähentää vuoteen 2020 ja IMO-toimenpiteiden pitäisi olla käytännöllisiä, tehokkaita, lakisääteisiä ja valvottavissa. Ja olen nyt lukenut mitä työryhmä ehdottaa seuraava kokousta varten, että meillä on tällainen luokittelujärjestely, jolla ei mitään suoria vaikutuksia, ei mitään sitovia toimia, ei mitään, mikä itse asiassa pakottaisi alukset tai varustamot noudattamaan toimenpiteitä, joihin pitäisi ryhtyä. Ei voi va- juurikaan vaikuttaa laivojen päästöihin, niin kuin hyvin tiedätte, ja olen sanonut, että teidän arvioista en ole samaa mieltä siitä, että ei pystytä parempaan imun tasolla, koska niin monia toimijoita on mukana. Siksi onkin niin tärkeää, että EU vie asiaa eteenpäin omilla toimenpiteillään, koska tiedätte varsin hyvin, että IMO-toimenpiteet, joissa pyrkii vähentämään 50 prosentilla vuoteen 50 mennessä päästöjä, ei täysin täytä meidän tavoitteen tavoitte tavoitteetamme olla ilmastoneutraali vuoteen 50 mennessä. Haluaisin kiinnittää huomioon niihin toimenpiteisiin, joista parlamentti on jo äänestänyt ja osoittaa sen, että meidän pitää liikkua nopeammin kuin kansainvälinen merenkulkujärjestö. Te muistatte varsin hyvin, että tiedonkeruujärjestelmä IMOssa otettiin käyttöön vasta sen jälkeen, kun EU oli tässä toiminut pyydän teitä tukemaan meitä tässä asiassa ja painostamaan myös jäsenvaltioita niin, että saamme hyvän tuloksen trilogin yhteydessä. Kiitos. Thank you very much. And now... Kiitos oikein paljon ECR-ryhmän nimissä. Alexander von Raa. Thank you very much, Bas. Kiitos oikein paljon, Bas. Varmaankin on aika selvää, että tämän parlamentin enemmistö puoltaa sitä, että ETSn käyttö laajennetaan merenkulkuun. Mutta sitten tarvittaisiin kyllä vastaukset muutamaan kysymykseen. Ensimmäinen kysymykseni liittyy vaikutusten arviointiin. Koska tällaisessa arvioinnissa pitää ottaa huomioon se, miten kunnianhimoiset ilmastotavoitteet meillä on, hiilivuoto ja Brexit esimerkiksi. Ensimmäinen kysymys komissiolle olisi, voitaisiinko vahvistaa se, koska vaikutusten arviointi julkaistaan minä päivänä. Ja suurin piirtein lainsäädäntöehdotuksen aikataulu. Toiseksi globaali taso. Ei ole varmaankaan salaisuus, että sekä IMO että – merenkulku kaiken kaikkiaan suhtautuu EUn ETSn laajentamiseen melko vastahankaisesti. Onko niin, että tässä haitataan vain osaa maailmanlaajuisesta laivastosta? Jos ajatellaan kansainvälistä merenkulkualaa, kolmannet maat EMOssa eivät mielellään varmaan lähde tukemaan tässä EUta. Eli miten vastataan siihen, että ETSn laajentaminen vääristää kilpailua globaalilla tasolla? Uskotteko, että vaarana on, että lainsäädäntö haittaa nykyaloitteita ja neuvotteluita kansainvälisessä merenkulkujärjestössä ja e muassa? Ja sitten sitten kappasodilla laukkaaminen ei ole kenenkään etujen mukaista, emmekä halua kiista esimerkkiä noudattaa nykypandemiassa. Se on selvää. Kysymys kuuluukin, että pitäisikö edistää, tukea sen sijaan hiilineutraaleja polttoaineita merenkulun alalla. Kiitos. Thank you very Paljon kiitoksia, edustaja Fondraa. Ja tämän kierroksen viimeisenä kuen edustaja Wallis. Um. Kiitos, Bas. Tekstiluonnos tekee ehdotuksen IMOn työryhmän tekemä työ osoittaa, että IMOlla ei ole kiinnostusta tarttua meriliikenteen päästöihin tällä hetkellä. Meidän täytyy nyt toimia tässä tyhjössä. Parlamentin, parlamentti äänesti MRV-asetuksesta ja siinä vedotaan, että pääsemme parempaan tulokseen vuonna 2030 verrattuna 2018 tulokseen. Kyse on vaihtoehtoisista polttoaineista ja myös energiatehokkuudesta. Tarkoitus on käyttää vähähiilisiä polttoaineita. Meillähän on julkinen kuuleminen ollut syyskuuhun saakka ja kysymys kaavakkeesta ei käy selväksi, puututaanko myös energiatehokkuuteen sen lisäksi, että käsitellään vähähiilisiä polttoaineita. Meillä on komission tiedonanto ja todetaan, että kaikkien kulkuneuvojen on parannettava energiatehokkuuttaan. Aiotteko käsitellä tätä osana mer- merenkulun lainsäädäntöehdotusta, joka on tulossa? Parlamentti on ehdottanut, että meriliikenne otetaan mukaan myös päästökauppajärjestelmään, niin todettiin, että päästökaupalla tulisi kattaa 100 prosenttia liikenteestä sekä meno- että tulosuuntaan komission 2030 ilmastotavoitte paperissa todetaan, että ainakin sisäinen liikenne olisi mukana ETSssä. Me emme voi olla riippuvaisia IMOsta. Meidän on vähennettävä laivaliikenteen päästöjä. Sitoutuuko komissio siihen, että käsitellään koko tätä alaa ja laivojen päästöjä mukaan luettuna 100 prosenttinen tulevan liikenteen ja lähtevän liikenteen päästöjen nollaaminen. Tukeeko komissio parlamentin ehdotusta siitä, että MRV-asetusta laajennettaisiin niin, että kaikki kasvihuonekaasut olisivat mukana tässä, mukaan luettuna metaani? Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tähän päättyi ensimmäinen kierros koordinaattorit tai koordinaattoreiden edustajat eri poliittisista ryhmistä ja kuten aina komission jäsen saatte puheenvuoron. Aika monia kysymyksiä varmaankin, kuten oletitte imoon liittyen pitkälti, mutta myös EU-lainsäädäntöön mukaan lukien merenkulku ETS-järjestelmässä. Tiedän, että ilmastopääosaston kanssa joudutte tekemään tässä yhteistyötä, mutta olisi hienoa, jos voisitte valottaa tätä aihetta myös komission jäsen. Teillä on puheenvuoro. Well, uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille kaikille näistä kysymyksistä. Mielestäni kysymykset heijastelevat myös sitä suuntaa, johon kuljemme Euroopan tasolla. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että meidän on toimittava ja saada tuloksia EUn tasolla. Emme voi tietenkään toimia ristiriidassa Viemon kanssa, mutta me voisimme olla kyllä pilottihanke, edetä enemmän maailmanlaajuisesti katsottuna, jotta voimme jakaa sitten näitä toimia merenkulun alalla ja toimia yhteistyössä. ETSstä. ETS on tarkoitus ottaa merenkulkun mukaan ja haluamme vähemmän hiiliintensiivisiä polttoaineita merenkulkuun kestävän älykkään liikkumisen yhteydessä halutaan tavarankuljetusta puhtaammaksi ja paremmat tiedot yrityksille ja niin edelleen, niin edelleen. Tämä on kuitenkin globaali ala edelleen. Jos ilmastonmuutokseen haluaa puuttua maailmassa, niin silloin meidän on löydettävä globaalit ratkaisut. Ei minun tarvitse tätä teille kertoa, koska arvostan jo kovasti teidän työtänne siinä, että pyritään saman aikaan globaalia ratkaisuja päästöjen vähentämisessä. Siksi tämä on arvokasta myös ajatellen IMOta. Meidän on tehtävä muiden kanssa IMOssa yhteistyötä. Tämä on ratkaisevan tärkeää myös siksi, että voidaan huolehtia tasavertaisista toimintamahdollisuuksista ja talouden kilpailukyvystä – Samalla voidaan huolehtia siitä, että merkittävät päästövähennykset saadaan aikaan maailman laajuisesti. EMO on järjestänyt monia virtuaalisia ja epämuodollisia kokouksia, jotta voitaisiin helpommin keskustella myös työryhmätasolla. Neuvottelut eivät ehkä etene niin nopeasti kuin jotkut haluaisivat, niin toimimme vähän erityisissä oloissa nyt, mutta työ ei varmaankaan lopu EMO-yhteydessä myöskään, että lisätuloksia saataisiin aikaiseksi. Ensinnäkin on tärkeää olla neuvottelupöydän ääressä selkeät odotukset, selkeät päätökset siitä, mistä ei jousteta, mutta pitää olla valmiutta myös kompromisseihin. Ja toinen asia on se, että eletään esimerkinomaisesti. Siksi omat suunnitelmat vielä Euroopassa. E- Eurooppa voisi olla todella pilottihanke ajatellen globaalia lähestymistapaa pitkälti niin kuin MRV-asetuksen yhteydessä. Nyt ei saa unohtaa sitä, että merenkulkuun on puututtu jo vuoden 2013 jälkeen tämän suunnitteluindeksin kautta. Vuonna 2018 sovittiin sovittiin 50 prosentin leikkauksista kasvihuonekaasuissa vuoteen 2050 mennessä ainakin 40 prosenttia vuoteen 2030. Ja strategiaa tarkastellaan uudestaan vuonna 2023. Silloin tarvitaan enemmän kunnianhimoisia tavoitteita. Juuri on sovittu lyhyen aikavälin energiatehokkuustoimista ja me ajamme edelleen keskipitkän aikavälin toimia, jotta voidaan huolehtia tehokkaista tuloksista. Tämän tyyppisiä toimia on siis suunnitteilla ja näin tiukkaa kunnianhimon taso osoittaa sen, että olemme tosissamme – mitä taisi kysyä energiatehokkuudesta aluksilla? Ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Sitä varten tarvitaan pari suurta uudistusta merenkulkualalla. Yksi on energiatehokkuuden parantaminen ja puhtaat polttoaineet aluksille – Nämä kaksi asiaa pitää liittää yhteen, ei voida valita ainoastaan yhtä tai toista. On katsottava hintaa. ETS varmasti tehostaa tätä. Jotkut ovat helppoja päätöksiä, kuten nopeuden hidastaminen, toiset teknisempiä. Vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittelemiseen liittyy kustannus- ja koordinointikysymykset koko arvoketjussa. Tässä tarvitaan siis muita ajatuksia kuin hinta, mutta jotta päästään käyttämään kestävämpiä polttoaineita, pitää huolehtia puhtaampien polttoaineiden teknologiasta, enemmän kannustamia kestäville vaihtoehdoille. Merenkulkujärjestössä on ajateltava koko ketjua alusta loppuun – jotta saadaan tämä muutos aikaiseksi. Minusta tuntuu, että edustaja Chabot esitti kysymyksen alusten tehosta. Tämä on monimutkainen kysymys. Totesin sen jälleen, mutta kestävä älykkään liikkuvuuden strategia pyrkii puuttumaan alaan usealta näkökannalta. Satamien viherryttäminen – kysynnän lisääminen puhtaammille polttoaineille. Ja sitten alusten merkintäkysymys on kyllä tärkeä kysymys. Taidatte äänestää vai joko äänestitte tästä kysymyksestä valiokunnassa? Lisää avoimuutta tarvitaan, lisätietoa markkinoille ja toimijoille, laivan varustamoille myös. Tämä heijastuu myös strategiaan, joka esitetään joulukuussa. Me pohdimme kaikkia vaihtoehtoja, joita markkinoille voitaisiin tuoda, jotta voidaan tukea kestävää merenkulkua ja palkita niitä, jotka kulkevat kehityksen etunenässä. Sitten edustaja Paulus. No, olette kyllä oikeassa. Kunnianhimon tasomme on aivan erilainen EU:ssa. Siksi suunnitellaan ETS ja tätä Fuel EU Maritime-aloitetta. Kaikki tämä menee pidemmälle kuin mitä kansainvälisessä merenkulkujärjestössä suunnitellaan. Tämä sopimusluonnos tuo Marpolin sitoumuksia, jotka koskevat energiatehokkuutta nykyindeksissä Ja näitä sääntöjä lähdetään noudattamaan vuonna 2023 hiiliindikaattorin osalta vuoteen 2023 jokainen alus saa tavoitteen, josta on pidettävä kiinni alusten tehokkuussuunnitelmassa, josta tulee pakollinen vuosittaisella tasolla jokainen alus arvioidaan sen mukaan, miten kaukana tavoitteesta ollaan. Ja vielä määritellään se, mitkä ovat tavoitteet tasot ja mitä suuntaa annetaan täytäntöönpanolle. Näitä päätöksiä tehdään ensi vuonna, mutta me ajamme siis tätä ratkaisua. Ja sitten vielä edustaja Von Raa. ETS-vaikutusten arviointi julkaistaan samanaikaisesti kuin ehdotus komission työohjelmaksi rahoitus ETSstä olen samaa mieltä siitä, että ainakin osa näistä varoista pitäisi investoida takaisin tähän alaan tutkimusta ja innovaatiota varten. Ehkä jemmossa vastustetaan tätä, mutta tässä me myös pyrimme IMOssa ajamaan eteenpäin näitä markkinapohjaisia toimia – ja aina kun puhun pääsihteerin kanssa, niin tuon tämän asian keskusteluissa esiin. Uskoakseni tässä vastasin ainakin useimpiin näistä kysymyksistä, niin edustaja Wallis vielä energiatehokkuus jälleen ETSn ajamaa ja ajamaan standardien mukaan. Ja sitten Fuel Maritimein soveltamisalasta puitte jotain. Me analysoimme eri vaihtoehtoja. Tiedätte vallan hyvin, että on oltava tässä hyvin tarkkana, kun ei haluta puhua ehkä hiilivuodosta sinänsä, mutta ehkä EU ETSstä en voi kertoa merenkulun alalla enempää tällä hetkellä, mutta varmasti päivitän tietoja ne lähikuukausien aikana. Tällä hetkellä pitäisi vain luottaa siihen, että olemme sitoutuneita tähän, mutta me analysoimme monia vaihtoehtoja tällä hetkellä. Tämä on monimutkainen kysymys. Enkä halua tässä vielä tehdä mitään ennakoivia päätöksiä. Kiitos Vas. Thank you very. Kiitos oikein paljon komission jäsen. Kiitos. Nyt Toinen kierros. Tämä on viimeinen mahdollisuus kaikille, jotka eivät puhelistalla vielä ole. Voitte pyytää puheenvuoroa puhelistan ulkopuolelta. Pian suljen tämän listan, jotta saadaan komissiolta lopun puheenvuoro. Varttia yli 11 asti voimme jatkaa. Myös tulkkaus on jatkunut varttia, jatku yli varttia vartija yli 11. Nyt on tehty työtä jo pari tuntia. Kiitos tästä siis tulkeille, mutta pidetään tästä aikataulusta nyt kiinni. EPP nimissä seuraavana puhujalistalla. Pyydän, että puhutte vain minuutin tällä toisella kierroksella. Penille Vais, EPP. Yes, and just I can see myself. Kiitos. Kiitos Bas. Kiitän komissaari Vaaleania hyvästä alustuksesta ja vastauksesta ensimmäiseen kierrokseen. Olen tyytyväinen, että IMO-työryhmä pyrkii vähentämään äh, päästöjä ja viime viikolla päätti lisätoimista, jotta saadaan parannuksia kansalaisen merenkulkualaan. Ja EU, tässä tunnustetaan myös EU-ssa varhaisin, toimia, että Suomi on hyvin tärkeää meille, jotta voimme muuttaa tätä hyvin kansainvälistä sektoria. Se, niin olisi mukava, jos tämä kokous olisi voitu olisi tähän kokoukseen ensi viikolla, mutta tämän takia haluaisin kysyä seuraavan kysymyksen. Mitä konkreettisia ajatuksia komissiolla on tätä kokousta varten, jotta onnistutaan siinä, miten te määrittelette onnistuneen osallistumisen tähän meriympäristön suojelukomitean kokoukseen? Kiitos. Thank you very much and for... Kiitos oikein paljon SED-ryhmän nimissä, Kavi Lopes. Muchas gracias. Um, Kiitoksia, komissaari. Kiitän teitä teidän puheenvuorostanne ja edistysaskeleista, joita on saatu kansainvälisesti. Merenkulkualasta ei todellakaan vielä riitä. Siksi on aivan välttämätöntä säilyttää tai vietä eteenpäin kunnianhimoista lainsäädäntöä EU-ssa. Päästökauppajärjestelmä on selkeä osa tätä. Muutama konkreettinen kysymys, että tämä liittyy kannustimiin ja miten estetään saastuttavammat polttoaineet sektorilla ja mitä ei on, miten EU aikoo tämän ottaa huomioon toiseksi satamista, erityisesti miten suojellaan rannikkoalueen asukkaita satama-alueilla. Tämä on avainkysymys sektorilla satamat ja miten kannustetaan vähem parempiin polttoaineisiin, mitä noitte viertaa asiaa eteenpäin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Seuraavana EPP-ryhmän nimissä Matias Pinakki. Maria, I don't hear you. I... Maria, minä en ainakaan kuule. We have issues with your microphone, we cannot hear you. Meillä on mikrofoniongelma, emme kuule teitä. Maybe now? Yes. You hear me? Kuuluuko nyt, kysyy puhuja. Yes, we can hear you. You hear me now? Kuuluuko? Could you please answer me? Saisinko vastauksen? I can hear you. Oh. Okay. I have to go ahead. No niin, aloitan. Thank you. Thank you very much. Kiitos puheenvuoroista ja kiitos siitä, että komissio jäsen on paikalla. Haluaisin olla optimisti ja nähdä, että lasi on puoliksi täynnä. Kun puhumme globaalista teollisuudesta ja siitä, että vältämme hiilivuodon, haluaisin kysyä kolme kysymystä liittyen niihin kannustimiin, joita voisimme tarjota meriliikenteen alalle. Ensinnäkin, mikä on teidän näkemyksenne vaihtoehtoista polttoaineista ja uudesta teknologiasta niin, että vaihtoehdot todella ovat toimivia. Entäpä sitten tukimahdollisuus sille, että saamme yhtäläiset toimintamahdollisuudet verrattuna muihin alueisiin maailmalla? Ja kolmanneksi, miten voisimme tukea ja kannustaa laivanvarustajia – niin että siellä ryhdyttäisiin käyttämään uusia polttoaineita. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon lopuksi. Kuulimme oikein hyvin teidät ja kysymyksenne. Kiitos paljon seuraavana SED-ryhmän nimissä Virke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Merenkululla on tärkeä rooli kansainvälisessä tavaraliikenteessä ja kriisi on iskenyt tähän alaan pahasti. Euroopan on oltava nyt muutoksen etunenässä, kun IMO selkeästi ei ole valmis tulosten aikaansaamiseksi. Siksi meidän on toimittava nyt, jos haluamme ilmastoneutraaliutta vuonna 2050. Nyt rakennettavat laivat ovat liikenteessä vielä vuonna 2050. Eurooppalaiset laivarakentajat ovat innovatiivisia ja valmiita kulkemaan tätä tietä, mutta tarvitsevat tukea eu ennen kaikkea. Nyt meillä on kerran mahdollisuus tehdä tärkeitä investointia tukeaksemme tätä alaa. On hienoa, että täällä on esitetty, että komissio tukee innovaatioita, mutta kysyisin teiltä, miksi laivanvarustus ei ole siellä – elvytysrahastossa mukana yhtenä asiana. Toivoisin, että voisin saada tässä myönteisen vastauksen. Toivoisin, että nyt tuette laivaston uudistamisohjelmaa ja näin voitte tukea käyttöjärjestelmiä, jotka ovat kestäviä. Kiitokset vielä tulkeille ylityöstä. Thank you very much. Kiitos paljon puhujalla, puhujalistalla olen minä seuraavana vihreiden edustajana komission ja sen palaan normirooliini. Kysyisin teiltä ihan lyhyesti seuraavaa. Kun nyt tiedämme, että IMO on hankala järjestö, mutta tiedämme, että IMOssa on monenlaisia eriviä kantoja, niin minua kiinnostaisi kovasti kuulla, mitä te teette komissiossa, että voitaisiin vahvistaa joidenkin suurten lippuvaltioiden asemaa, jotka haluaisivat tiukemmat säännöt. Marshall-saaret esimerkiksi on selkeästi muuttanut kantaansa ja heitä huolettaa kovasti ilmastotoimien puute IMOssa. Mitä tehdään, jotta muut saarivaltiot esimerkiksi saataisiin mukaan kunnianhimoisempaan ilmastotyöhön? Lippuvaltiona Japani on myös hyvin tärkeä Japanikin on ilmoittanut tavoitteeksi ilmastoneutraaliuden vuonna 2050. Miten Japanin kaltaisen valtion kanta saadaan työstettyä nyt Immon työhön? Tämä kiinnostaisi minua kovasti. Kiitos. I go back to being the chair. Ja nyt palaan puheenjohtajaksi ESR-ryhmästä Anna Selevska. Dzień dobry. E, witam e, i dziękuję za e, dyskusję. Huomenta kaikille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän komissaaria. Aloitan hyvin konkreettisista kysymyksistä. Monet ihmiset kysyvät, miten tämä tulee vaikuttamaan heihin. Meidän pitäisi laskea, arvioida, miten tämä vaikuttaa ei vain ympäristöön, vaan myös ihmisiin. Komissaari sanoi, että me tulemme tämän informaation antamaan Entä tämä tilanne nyt heti pandemian aikana sen jälkeen? Me tiedämme, että monet yritykset ovat konkurssin partaalla. Aiotteko te näyttää todisteita tai antaa näyttöä siitä, että toimenpiteet ja rajoitukset voivat lisätä kilpailukykyä yrityksissä, jotka toimivat merillä. Sitten kolmas kysymys. Eikö meidän ehkä pitäisi harkita, miten ETS-järjestelmä on toiminut pandemian aikana, koska meitä rajoittaa kovasti kaikki, mitä teemme. Me, meidän päästömme ovat vähäisempiä. Hiilidioksidipäästöjen hinta on noussut kaksinkertaiseksi. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Koeryhmän nimissä Petras Kokallis. Thank you, Bas. Uh, good morning, everyone. Kiitos, Bas. Hyvää huomenta kaikille. Myös Komission jäsenelle kiitokset alustuksesta. Olette vastannut jo moniin kysymyksiin, mutta minulla olisi seuraavat kysymykset mielessäni. Kun tarkoitus on kannustaa kestävään merenkäyntiin, voisimmeko kenties hyötyä myös merten innovaatiorahaston näkemyksestä ja tukea niitä, jotka ovat varhain liikkeellä – näin voitaisiin tukea myös siirtymää. No sitten vihreät satamat ja satamainfrastruktuurit. Täytyy tarjota mahdollisuuksia tarjota sähköä myös kestävistä lähteistä, uusiutuvista lähteistä. Pireuksessa kotikaupungissani me parannemme kaasuinfrastruktuuria. Voiko se saada tukea vaikka ei? Miten voimme käyttää elpymis- ja resilienssirahastoa tukeaksamme kestävää merenkäyttöä Euroopassa erityisesti lyhyillä välimatkoilla? Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Catch menettelyssä yksi viimeinen puhuja. Ja näin suljen puhujilistan. Tämä on siis viimeinen puhuja. Edustaja Vasesku, EPP. Komission jäsen taitaa tuntea teidät oikein hyvin. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Seurasin keskustelua ja minun ehdotukseni on, että suhtaudutaan realistisesti, realistisesti siihen, miten vähennetään päästöjä – kaupallisella tasolla. Miksi? Ensinnäkin alukset käyttävät polttoainetta, jossa on joka aiheuttaa paljon päästöjä ja tätä ei synny kevyt polttoaineesta, vaan raskaasta polttoaineesta. Toisa, toiseksi me keskustelemme valtavista määreistä äh, rahtia ja tavaraa, jota nämä alukset kuljettavat. Jos kuvittelette aluksen, joka on 300 metriä pitkä, ja siellä on vaikka rautamalmia tai raakaöljyä ja sitten on sähkö, jo kuljetaan sähkömoottorilla tai moottorilla, joka käyttää kevyt polttoainetta – Tämä olisi aivan mahdotonta. Todennäköisesti me suhtaudumme hyvin innokkaasti tähän asiaan, mutta IMO on varsin realistinen. Me emme voi käyttää vaihtoehtoista polttoainetta ja todennäköisesti teknologian edistyminen tulee auttamaan hiukan vaikuttaa kulutukseen, mutta ei siltikään onnistu hoitamaan merenkulku ei riitä pelkästään siis kevyt polttoaineen käyttö. Kiitos. That concludes. Paljon kiitoksia. Tähän päättyy puhelistamme tältä päivältä. Joten komission jäsen, saatte kunnian esittää viimeiset kommentit. Um, Kiitos mielenkiinnosta ja näistä lukuisista kysymyksistä. Kun aloitin työni liikenteen parissa, niin minun mielestäni meriliikenne oli hyvin monimutkainen. Joudumme pohtimaan myös tulevaisuuden ratkaisuja. Tässä on varaa kyllä toimia monella rintamalla. Jotta saamme imosta menestyksen, Pernilla kysyi tästä, niin sopimushan asettaa meille lailliset vaatimukset, kun ajatellaan pakollisia toimia ja teknisiä edellytyksiä. Aivan niin kuin alustuspuheenvuorossani sanoin, meillä on tiettyjä aiheita, joihin on tartuttava. Tarvitaan lisää kannustimia energiatehokkuuden lisäämiseksi, Tarvitaan myös täytäntöönpanosuunnitelmia, jotka ovat toimivia. Tarvitaan myös todentamisjärjestelyjä, mekanismeja, joilla varmistetaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Kaikkia näitä kysymyksiä on käsiteltävä myös seitsemännessä, kymmenennessä, kuudennessa työryhmän kokouksessa. Meillä on melkomoinen lista kysymyksiä, joita on käsiteltävä myös IMOssa. No sitten raskas polttoöljy. Sehän on kaikista saastuttavin polttoaine tällä hetkellä markkinoilla. Sitä myös käytetään ikävä kyllä eniten meriliikenteessä. Euroopassa me olemme pitkälti päässeet tämän käytöstä eroon. Nyt komission jäsen hakee sanojaan. Uh, emission control areas. Niin, kun kyse on näistä valvonta-alueista ja satamista, siellä siis käytöstä on luovuttu, mutta meillä on globaali käyttökielto myös erityisen herkillä alueilla, esimerkiksi Antarktiksen alueella. Tällä hetkellä käymme IMOssa keskusteluja samankaltaisesta kiellosta arktisilla alueilla. No sitten tämä Fuel EU meriliikenteessä ehdotus. Tarkoitus on viedä asiaa siihen suuntaan, että fossiiliset polttoaineet vaihe vaiheelta poistettaisiin käytöstä. Sehän tapahtuu pikkuhiljaa sitä mukaan, kun vaihtoehtoisia polttoaineita markkinoille tulee ja ne ovat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja. No sitten kannustimet vähemmän saastuttaville aluksille eurooppalaisissa satamissa. Me kaikki tiedämme niistä. Nyt on kyse päätöksestä, hiilen hinnoittelusta, standardeista päästöjen suhteen silloin, kun alukset ovat satamissa. Tarvitaan myös lisätietoa laivojen hiilijalanjäljestä. Maria kysyi yleisellä tasolla kysymyksen kannustimista ja siitä, miten voisimme rahoituksella tukea toimintaa. Sinnekin kun ajatellaan tutkimusta ja horisonttiohjelmaa, sieltä saadaan lähestulkoon 500 miljoonaa. No sitten on jälkiasennukset, siihenkin voidaan saada tukea. Invest EU ja vihreän kehityksen rahastosta. Ja sitten RRF, eli elpymis- ja resilienssiväline. Jos jäsenvaltioilla on tämä uudistussuunnitelmissa ykkös siellä, niin sieltäkin tukea voi saada. Ja myös jälkiasennus voi tulla tukikelpoisiksi, jos jäsenvaltiot ovat elpymis- ja resilienssivälineen prioriteettilistalleen tämän valinneet. No sitten puheenjohtajan kysymys Imosta. Me teemme työtä kaikilla tasoilla. Kirjoittelen viestejä kaikille sidosryhmille, esimerkiksi saarille. Teemme yhteistyötä tiiviisti myös Japanin kanssa. Ja ennen kaikkea kun ajatellaan pieniä saarialueita, niin tekninen työ on hyvin tärkeää. Perehdymme myös rahoitusmahdollisuuksiin ja luonnollisesti vaikutukset ovat tuntuvat myös näillä lievennystoimilla. Mehän tiedämme hyvin, että kun rahoituksesta puhutaan, niin joskus kunnianhimon taso on suurempi kuin mikä lopputulos sitten on. No sitten energiantuotanto. Tätä me käsittelemme Fuel Maritime-aloitteen kautta – Yritämme edistää myös polttokenno- ja vetyteknologiaa, joita voitaisiin käyttää. Sitten taisi olla vielä nesteytetystä maakaasusta kysymys. Sehän on yleisin vaihtoehto tällä hetkellä, jota alukset voivat käyttää. Se ei niinkään säästä kasvihuonekaasupäästöissä, mutta etuna on se, että ilmansaasteet vähenevät huomattavasti ja se on helposti käytettävissä. Alukset voisivat käyttää myös biometaania, jota tuotetaan jätteistä. Vetyä jossain määrin ja synteettistä kaasuakin voitaisiin ajatella jatkossa. Mutta vielä meriliikenteessä kaikkia vaihtoehtoja ei ole testattu. Ei pidä jäädä odottelemaan vuosikymmeniä, jotta saamme näitä puhtaampia vaihtoehtoja. Mielessämme on jonkinlainen siirtymäkausi, jotta nesteytettyä maakausoa voitaisiin ryhtyä käyttämään ja tämä kuilu kurottua umpeen. No sitten edustaja Völkkär, olen pahoillani, että en ole vastannut kirjeeseenne, mutta nyt on käynyt niin, että en ole saanut sitä. No tässä se kirja nyt sitten on. Ja vastaan teille heti miten. Näin oikeastaan voinkin päättää vastauspuheenvuoroni. Niin, edustaja Pasesku vielä. Taisinpa käsitellä teidän aihettanne eli avomeri, merenkulku totta kai on otettava myös huomioon rannikko liikenteen lisäksi olette oikeassa. Siellä on käytettävä ikään kuin tiiviimpiä polttoaineita, kun taas lyhyemmillä välimatkoilla rannik- rannikkoalueilla voidaan jo hyötyä innovoinnista ja vaihtoehtoisista polttoaineista, esimerkiksi akuista, vedystä ja polttokennoista. Tässä on mm, tämä eroavaisuus ja se täytyy sellaisenaan tunnustaa. Fuel EU Maritime-ehdotuksessakin se on huomioitava. Ei ole mitään yhden ratkaisua, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Tämän me joudumme ottamaan huomioon myös tulevassa lainsäädännössä. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että mahdollisimman nopeasti voin nyt vastata edustaja Völkänin kirjeeseen. Kiitos ja odotan jo kovasti tulevia keskustelujamme kanssanne. Thank you very much, Adina. Kiitos oikein paljon, Rina, arvoisa komission jäsen. Aina on mukavaa, että osallistutte valikuntamme kokouksiin. Hienoa, että saamme vastauksia kysymyksiimme ja edustaja Velken varmasti myös mielellään ottaa vastaan nyt vastaukset kirjeitse esitettyihin kysymyksiin. Tähän päättyy tämä keskustelu. EPC 75 järjestetään 16-20. päivä marraskuuta. Ja chatissa vielä todetaan tuo vielä, eli jossain vastaus on Timo varmasti toi tulossa. Kiitos tästä. Ja IMO-kokouksesta, joka järjestetään etänä 16-20. marraskuuta, me seuraamme tarkkaan ja katsotaan, voimme odottaa sieltä lisää. Varmasti viesti ympäristövaliokunnasta oli selkeästi se, että imolta odotetaan enemmän ja varmasti, että Eurooppa lähtee toimiin, kuten komission jäsen vahvisti. Kiitos vielä tästä. Keskustelu jatkuu. Vielä me käymme keskustelua seuraavallakin kerralla. Tähän päättyy aamun kokous. Kiitos tulkeille, että saimme tulkkauksen jatkumaan kilovarttia yli 11. Kiitos oikein paljon. Ja tämän sanottuani avaan nyt äänestykset. Eri vastalauseita, kolme GMO-vastalausetta, yksi vastalause, joka koskee lyijyammusten käyttöä kosteikoilla niiden lähistöllä. Ja sitten kaksi loppuäänestystä joka koskee yritysten kestävää hallinnointia ja kestävää meriliikennettä. Tarkistuksista äänestettiin eilen, loppuäänestys on tänään. Kaikki tiedätte, miten äänestetään iVote-sovelluksen kautta. Nyt avaan äänestyksen. Tämä vahvistetaan sähköpostilla myös ja äänestys äänestää voi kello 12.30 asti. Pyydän kaikki äänestämään nyt. Ja äänestystulos